Good morning, ladies and... Oikein hyvää huomenta jälleen, hyvät naiset ja herrat. Nyt todella olemme kaikki koolla. Kaikki, jotka olemme halunneet tähän mukavaan ja mielenkiintoiseen kokoukseen osallistua ja todella tervetuloa Koterin alueiden komitean jäsenet, tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Mukavaa, että voimme järjestää tämän yhteiskokouksen ja samoin tervetuloa regivaliokunnan kollegat. Todella arvostamme tilaisuutta käydä yhteiskeskustelun seitsemännestä kohesiokertomuksesta yhdessä alueiden komitean kollegojemme kanssa. Toivotan tervetulleeksi herra Osvaldin ja samalla onnittelen häntä hänet hän on nyt vastikään valittu Koter-valiokunnan puheenjohtajaksi alueiden komiteassa. Ja me, me teemme tiivistä yhteistyötä, josta meillä on erittäin hyviä kokemuksia ja uskon, että yhteistyömme jatkuu. Ja todella mukava saada toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Kretsu. Teidän taisi olla aika hankala päästä tänne Euroopan parlamenttiin, mutta hankalahan se oli meille kaikille päästä tänne parlamenttiin tänään. Mutta on todella mukava saada nyt kuulla teitä ja saada kuulla tiedot koskien seitsemättä kohesiokertomusta ja samoin teidän kantanne, teidän mielipiteenne ja teidän viestinne Koter-valiokunnan ja Regi-valiokunnan jäsenille. Tuossa alussa lupasin, että puhun itse mahdollisimman lyhyesti koska kaikkein tärkein tähän on saada kuulla komission jäsentä. Yhden asian halusin kuitenkin sanoa, nimittäin sen, että Euroopan parlamentin aluevaliokunnassa, regivaliokunnassa me olemme hyvin kunnianhimoisia ja haluamme todella tehdä työtä tulevaisuuden kohesiopolitiikan puolesta. Sehän on Euroopan unionin ydinpolitiikan ala ja pyrimme kattamaan kaikki tulevan kohesiopolitiikan eri ulottuvuudet. Tähän liittyy tietenkin eri aloitteita ja täytäntöönpanokertomuksia. Olemme jo julkaisseet oman kantamme liittyen kohesiopolitiikan tulevaisuuteen. Teimme tästä oma-aloitteisen mietinnön jossa puhutaan kohesiopolitiikan tulevaisuuden rakennuspalikoista. Ja nyt on hyvin mielenkiintoista kuulla seitsemännestä kohesiokertomuksesta eri kokouksissa. Tulemme keskittymään kohesiopolitiikan eri ulottuvuuksiin kuhunkin. Ja olemme sopineet, että politiikkaa täytyy muuttaa yhä paremmaksi, täytyy pohjata tulevaisuuden työ sille kokemukselle, jota meillä jo on kohesiopolitiikasta. Ja kaikkein tärkeintä on vastata Euroopan kansalaisten tarpeisiin. Näin hän myös eilen totesimme avausjuhlallisuuksissa. Ja kansalaiset ovat toimiemme ytimessä ja kun muutamme kohesiopolitiikkaa, muokkaamme sitä tulevaisuutta silmällä pitäen, on aina muistettava kansalaisten tarpeet. Tämän lisäksi todella uskomme, että voimme vahvistaa yhteistyötä ja koordinaatiota kohesiopolitiikan ja muiden EU-politiikkojen välillä. Se, että saamme hyvän sekoituksen kohesiopolitiikkaa ja koulutuspolitiikkaa, innovaatiopolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa, kauppapolitiikkaa, kehityspolitiikkaa sisältäen tietenkin aluekehityksen ja niin edelleen. Tämä on hyvin tärkeää tulevaisuuden elämälle. Tarvitaan joustavaa, ihmisystävällistä kohesiopolitiikkaa, joka vastaa todella kansalaisten tarpeisiin ja unionin tarpeisiin, unionin, joka kohtaa uusia haasteita. Tulevaisuuden kohesiopolitiikka tulee muuttaa. ottaen huomioon tämänhetkiset haasteet, ajatellaan vaikkapa maahanmuuttoa, maahanmuuttoa, luonnonkatastrofeja, ilmastoa, talousongelmia, kasvua ja työpaikkojen luomista, korkeaa työttömyyttä joillain alueilla. Kaikki nämä ovat sellaisia haasteita, joihin kohesiopolitiikka voi vastata, joihin sillä on potentiaalia vastata. Tämä on meidän kantamme ja meille on tärkeää mm, nyt kuulla alueiden komitean ja komission jäsenen kantoja seitsemännestä kohesiokertomuksesta, koska näin voimme sitten täydentää omia pohdintojamme. Tiedätte, että kyllä minulla juttua riittää, mutta niin kuin lupasin, puhun lyhyesti ja nyt puheenvuoron saa kollegani puheenjohtaja Oswald. Good morning. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat millä on puheeni tässä, mutta teillä kävi tuuri, en löydä silmälasejani, mutta meillä on hyvin vähän aikaa enää, joten noin asti samaa mieltä Rova Mihailovan kanssa kaikesta ja kaikki täällä, niin myös johtuen komissaarista tästä tärkeästä asiakirjasta, joten haluaisin kiittää Rova Mihailovaa ja lähettää herra Kataneolle KTR-valiokunnan ja sen puheenjohtajalle myös terveiseni ja toivottavasti jatkamme hyvää yhteistyötä täällä. Tämä on erittäin hyvä perinne tavata. Tietysti nyt, kun on taas erityisiä päiviä ja nyt asiat liikkuvat nopeasti eteenpäin. Esimerkiksi asetuksen pitäisi tulla kahdeksan kuukauden kuluttua, joten meidän pitää ottaa huomioon kaikki kysymykset tässä, sillä pitää keskittyä työhön. Joka tapauksessa herra Spiridov, hänet haluaisin esitellä ensimmäinen varapuheenjohtaja. Siinä kaikki. Haluan säästää aikaa, sillä emme ole täällä minun takini, vaan tämän neitikomissaarin takia. Thank you. So now, now I'll give the floor to Commissioner Tretsu, welcoming her. Kiitoksia. Nyt toivotan tervetulleeksi vielä kerran komission jäsen Kretsun, joka saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madam Chair, dear chairs of Regi Committee and Coter,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 Uh, Kiitoksia komission jäsen. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorostanne, joka aivan varmasti herättää lukuisia kysymyksiä ja huomioita. Niin kuin hyvin tiedätte, meillä on tapana toimia seuraavalla tavalla, kun käymme keskustelua. Eli vuorotellen regi koter, regi koter jäsenet. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saavat äh, koordinaattorit Regi-valiokunnasta. Ensimmäisenä edustaja Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Kiitos, että voimme tavata alueiden komitea. No eilen hän otettiin työ ja tämä allianssi, joka meni pidemmälle, joka tukee tätä politiikkaa. Ja pitää poliittisesti painostaa nyt sitä, mitä keskustelussa tapahtuu. Ja jos on tämä tuntuma, joka regivaliokunnalla on ja minun ryhmälläni, niin on niin, että pitää toimia, eikä odotella. Meidän tulee toimia, sillä olemme valmistelleet, että meillä oli Westfalin teksti, joka oli hyvin konkreettinen siinä, mitä haluamme. Ja tiedämme, että esimerkiksi kohdassa kertomussa me tiedämme lisää, suoritumisesta, mutta kysymys kuuluu, että vaikuttaako se todella suoraan meidän pääsuuntaamme, joka on nyt Regin papereissa. Minulla ei ole tätä vaikutelmaa, minusta ei tunnu siltä nyt ensinnäkemältä katsottuna, että seitsemäs kohesiokertomus, no se näyttää kuunnelta ja aikaisemmilta kertomuksilta, sillä ne tulivat aikana, jona taloudellinen kehys oli kutakuinkin selkeä julkistettu ja siinä voitiin ottaa mukaan uusia toimenpiteitä. Ja tässä mennään nyt syvemmälle, tiedetään enemmän, mutta emme tiedä, minne tämä urbaani agenda, agenda menee, jos ajatellaan tulevia toimia. Ja parlamentti on nyt tilanteessa, että pitää pohtia tulevaa kahdeksaa kuukautta. Odottelemmeko? Toistammeko samaa? vanhaa vai sanomme, minne me haluamme mennä ja käsittelemmekö jo asetusta sinänsä, eli sanotaanko, että selvä parlamentti on halukas katsomaan näitä ehdotuksia, jotka ovat nyt tässä asiakirjassa, esim. sivu 15, 16, 17. Siinä näkee paljon ehdotuksia, jotka tulevat tästä aikaisemmasta valmistelusekirjasta, eivätkä ole uusia ajatuksia kohdistusta sinänsä, joten parlamentin puolelta katsottuna yhdessä alueiden komitean kanssa meidän tulisi vastata ja toimia niin nopeasti kuin tarvitaan, sillä tässä on perustavaltuisia kysymyksiä, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan, koska hankkeen... No tässä on vastaamattomia kysymyksiä esim. tutkimme tai siis tämän yhden varauma, Mirri varauma, se on olemassa. Nämä varat ottaa heti käyttöön nopean menettelyn kautta, niin kuin sanottiin Westfaali-mietinnössä, tai sitten voimme odotella pitkään. Romaniassa tilanne oli tämä, että siellä tämä osallistuminen on hyvin alhaista, ja sitten, että no, tämä on jäsenvaltion käsissä, kyllä, näin on, 400 sivua asetuksia. Laadimme sitten 200 sivua kaikkiaan selvennyksiä ja sitten jäsenvaltio laatii 2000 sivutta, sivua edunsaajille. No mitä me nyt oikein teemme? Ne, jotka tästä nyt tekevät sotkun, no he, heitä ei saisi palkita. Sen takia esimerkiksi Temple Free-hanke, no herra jästäs, nyt tarvitaan investointeja kaupunkeihin, meillä on paljon kokemusta kaikista eri aloista, jos on ollut temaattista konsultointia. Tämä liittyy osaamiseen, verkkoyhteisöön, yhteenliittävyyteen, liikenteeseen, sosiaaliasioihin, ympäristöön. Meidän pitäisi saada alkaa järjestelmä, joka ei vasta sitten vuoden kuluttua saakaan tuloksia, vaan nopeammin. Ja olen samaa mieltä ideoiden kanssa, että pitää pitää enemmän rahaa Euroopan EU käsissä. Katsokaa, miten verkkojen Euroopan väline on toiminut. Verkkojen Euroopan väline. SEF. Jo, se oli osa kohesiorastoon toimintaa, mutta pitää painostaa meidän jäsenvaltiota. Jos ei sitä käytä, niin se menettää. Tämä on ihan normaalia. Me emme nyt anna enemmän rahaa. Miksi meidän pitäisi niin tehdä? Tämä on veronmaksajan rahoja, joten me emme voi jäädä odottelemaan, parlamentti ei voi odotella seuraavaa vuotta, jotta ratkaistaan näitä ongelmia. Ja minusta ei nyt tunnu siltä, että tässä tekstissä näin on tehty. Kiitos. Thing... Ja yksi asia vielä. Tämä on vain ensimmäinen kommentti ja havainto. Eilen koordinaattorin kokouksessa keskustelimme sitä, mitä nopeutta nyt tarvitaan. Ja herra Gilliot, ranskainen kollega, tulee työstämään seitsemättä kertomusta regivaliokunnassa. Kiitos. Thank you. Thank you very much, Mrs. Kiitokset. Äh, sitten äh, Oswald. Uh, because I try to be uh, maximum brief. Kiitos. Haluan puhua hyvin lyhyesti tähän alkuun. Meillä on nyt äh, kaksi kertomusta käsittelevät koesiopolitiikan tulosuutta 2020 jälkeen ja toisaalta sitä, miten yksinkertaistetaan. Esifiä, se on tuolla ovella printattuna. Ja sitten meidän koordinaattorimme Shagar EPPltä, olkaa hyvä. Hvala za besedo, eh, spoštovana. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat. Seitsemäs kohesiokertomus osoittaa selvästi, että talouden elpyminen Euroopassa on käynnistynyt. PKT ovat kasvusuuntaisia ja työllisyys paranee. Alueelliset erot vähenevät, mutta eivät kuitenkaan kaikkialla. Ja mm, nyt kysymys kuuluukin, että onko mm, tässä menty kyllin hy- pitkälle hyvään suuntaan. Itse tulen Slovan, Sloveniasta ja täytyy sanoa, että kyllä meillä Sloveniassa kansalaiset ää, ovat huolissaan ja peloissaan jopa tulevaisuudesta vähemmän kehittyneillä alueilla, tuntevat olonsa jopa uhatuksi. Ja nyt olisikin myös tämän kertomuksen pohjalta oiva tilaisuus puhua kohesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen. Ja minun mielestäni me tarvitsemme vahvempaa, tehokkaampaa kohesiopolitiikkaa, joka perustuu subsidiariteettiin, joustavuuteen ja solidaarisuuteen. solidaarisuuteen. Alueiden komitean poliittinen visio – ilmaistiin äh, Michael Schneiderin lausunnossa aiemmin tänä vuonna. Ja meillähän on äh, haasteita, Euroopan unionilla on haasteita, mutta niistä huolimatta on otettava huomioon se tosiasia, että pitää puhua myös talouden puitteista, jotka tukevat kohesiopolitiikkaa – samoin kuin nyt. Hankkeiden on vastattava kansalaistemme tarpeisiin ja tämä tarkoittaa sitä, että näin kansalaiset voivat todella tuntea ja ymmärtää, että mistä Euroopan unionissa on kyse. Minä tuen kohesioallianssia, kohesion koordinoimista, Koheesiopolitiikka on Euroopan unionin keskeisin politiikka ja erityiskiitokset tulee esittää kaikille, jotka tätä politiikkaa ajavat. Te, komission jäsen Kretsu, komission jäsen Oettinger ja kiitos kaikille, kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Nyt lopuksi esittäisin vielä kiitokseni Ähm, Bulgarialle äh, siitä, että Sofiassa järjestetään äh, tilaisuus vuonna 2018. Kiitos kutsusta. Tähän politiikkaan on todella keskityttävä. Kiitoksia. Seuraavaksi Regi-valiokunnasta edustaja Kotsulin, olkaa hyvä. Si, mm, davvero prime considerazioni, il rapporto è stato presentato sul... Niin, Vasta ennen saimme kuulla, tämän, kuulla tästä uudesta ohjelmasta ja nyt keskustellaan jo sen sisällöstä. Ensinnäkin kaksi yleisluontoista kommenttia. Vähitellen olemme nyt pääsemässä ulos yhdestä kaikkein vaikeimmasta talouskriisistä ja yhteiskunnallisesta kriisistä, joka Eurooppa on tuntenut viime vuosina. Ja nyt on hyvä nähdä, että poli- kohesiopolitiikka on toiminut me olemme saaneet tuloksia sen avulla ja olemme kyenneet välttämään sen, että alueelliset erot eivät ole kasvaneet vieläkin enemmän. Näin ollen olemme nyt tämän yhden kauden lopussa ja saamme nähdä sen, millä tavalla kriisin vaikutukset ja kriisistä pois pääsy ovat vaikuttaneet, sillä meillä on erilaisia tilanteita, varsinkin Etelä-Euroopassa, ja näin ollen tässä meillä on perustavanlaatuinen syy sille, miksi kohesiopolitiikkaa tulee vahvistaa. Eli yksi äh, asia on sitä, että me vahvistamme alueita. Se on osa kohesiopolitiikkaa. Sen avulla kykenemme tukemaan niitä ja varsinkin vähentämään eri alueiden välisiä yhtey- äh, eroja, eli näin yhdistämään niitä paremmin tarjoamaan solidaarisuutta ja mm, näin löydämme riivittävät voimat toimimiseen ja auttamaan tiettyjä alueita ja viemään eteenpäin tiettyjä hankkeita, jotka ovat tärkeitä Euroopalle tulevina vuosina. Toiseksi haluaisin myös tukea sitä, mitä kollegat ovat todenneet. Meillähän on nimittäin edessämme optimismia siinä mielessä, että työtä on tehtävänä, rahoitusta on saatavalla. Meillä on paljon varoja käytettävissä, mutta millä tavalla niitä käytetään. Ja regivaliokunta, kuten myöskin muut toimielimet, varsinkin alueiden komitea, millä tavalla se aikoo määritellä ne eri aihealueet, joita täytyy viedä eteenpäin rinnan niiden prioriteettien kanssa, jotka määrittelemme. Kysymys on myöskin siitä, miten paljon, minkälainen käyttöaste näille varoille saadaan, sillä Koterin kollegoilta saamme tietää, mitkä ovat olleet niitä esteitä, jotka ovat johtaneet viiveisiin. Onko kyseessä olleet syyt, jotka ovat aiheutuneet eurooppalaisista säännöistä, jotka ovat tehneet täytäntöönpano vaiheesta monimutkaisempaa vuosien 2014-2020. Sitten meillä on taloushallintokysymys hyvin usein. Meillä on vakauspaketti, muut poliittiset välineet, jotka vaikuttavat alueiden toimintaan millä tavalla äh, hallinnollista puolta voidaan uudistaa. Kysymys on myös integraatiosta. Emmekä enää hyödynnä sitä riittävästi, mutta meidän täytyy tehdä yhteistyötä seuraavien kuukausien aikana, jotta voimme määritellä juuri ne ongelmat, jotka ovat vaikeuttaneet edellistä täytäntöönpanoa. Ja miksi tietyillä alueilla syntyy ongelmia, toisilla taas asiat suivat paljon helpommin. Mikä on ollut kohesiopolitiikan avain? Nämä asiat ovat sellaisia, joita ehdottomasti voimme vielä käsitellä. Vielä kaksi lyhyttä kommenttia, sen jälkeen päätän Kysymys on eurooppalaisesta ohjausjaksosta, politiikasta, joka suuntautuu seitsemän vuoteen ja sitä ei voi kyseenalaistaa joka kerta samalla tavalla. Meidän täytyy päättää, mikä on kohesiopolitiikan ja eurooppalaisen ohjausjakso, kuten myöskin taloushallinnon välinen yhteys. Näin ollen Tämä kysymys liittyy myöskin investointien uudelleenkäynnistämiseen. Ja tässä suhteessa voi todellakin pohtia sitä, että millä tavalla Euroopan ohjausjakso voi edesauttaa toimintaa. Ja sitten ehdollisuus. Viime vuosien aikana olemme saaneet nähdä, millä tavalla se toimii toivottavasti. Nyt tämä vaihe on ohitettu ja Kyseessä on joka tapauksessa aihe, joka teoreettisesti katsoen ainakin oli virheellinen. Espanja ja Portugali, näissä maissa ainakin tämä on toiminut huonosti. Vaikuttaa myös siltä, että yksinkertaistaminen on ollut tärkeää ja erityisesti vetoaisin tähän, koska se mahdollistaa myös sen, että voimme siirtyä joustavammalla tavalla ohjelmoinnista toiseen. Ja näin minun käsittääkseni olemme nyt hyvässä vaiheessa. Meillä on nyt kahdeksan kuukautta aikaa tarjota Euroopan kansalaisille ajatuksia siitä, mihin haluamme kohesiopolitiikan meitä viemään. Born. Seuraavaksi Seraven Bor Koterista. Thanks indeed. Kiitoksia. Voin puhua ihan lyhyesti. Tämä seitsemässä kohesiokertomus toteaa, mitä Euroopan komissio haluaa sen toteavan ja mitä meistä useammat, useimmat haluaisimme todeta, eli että kohesiopolitiikka toimii. Kyllä, jos mitataan indikaattoreilla, kuten työttömyys, BKT per capita, niin kohesiopolitiikka toimii, kun sitä näillä mittareilla mitataan. Minun mielestäni mielenkiintoinen kysymys olisi kuitenkin, miltä Euroopasta tuntuisi ja minkälainen Eurooppa olisi, jos meillä ei olisi näitä ensimmäistä toista ja aina seitsemänteen asti kohesiokertomusta. Vastaus tähän kysymykseen voisi olla, että Eurooppa näyttäisi hyvin toiselta kuin miltä se nyt vuonna 2017 näyttää. Eli kohesiopolitiikka todella toimii. Ehkä emme kuitenkaan ihan tässä ymmärrä, että kohesiopolitiikan alueellinen ulottuvuus ei ole hyvin keskittynyt tässä seitsemännessä kertomuksessa alueellisesta kohesiosta, niin tästä puuttuu yksityiskohtainen analyysi alueellisista haasteista ja tämä on mielestäni valitettavaa. Kohesiopolitiikkahan mm, on juuri sitä, politiikkaa. Ja tärkeää on nähdä, mitä sen taustalla on, eli minkälaisia rahoitusvälineitä on käytettävissä, jotta tämä politiikka saa jotain aikaan. Ja rahoitusvälineillä tarkoitan muutakin kuin Euroopan unionin rahoitusvälineitä. Jos otetaan huomioon kohesiopolitiikan alueellinen ulottuvuus, niin tätä pitää tarkastella eurooppalaiselta, kansalliselta, alueelliselta, paikalliselta, yksityiseltä ja julkiselta kannalta. Eli integroitu alueellinen tekijä on mielestäni asia, johon tulisi keskittyä paremmin kuin tähän mennessä. Kohesiopolitiikka toimii, mutta sillä on annettava alueellinen ulottuvuus, jota se ei tällä hetkellä saa, ja samoin integroitu ulottuvuus, jota se ei tällä hetkellä saa sitäkään. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi regi ja edustaja Tomasic. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen Kretsu, kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti teidän esitystänne ja tuen sitä, mitä sanoitte erityisesti tätä toista pilaria, olen sitä mieltä, että tämä tulee, tämä tulee vaatimaan enemmän rahaa, jos haluamme terveemmän pohjan uudelle taloudelle. Sitä paitsi olen sitä mieltä, että tulevat rakennukset tosi tärkeitä. Tehän itsekin sanoitte, että juuri tästä keskustellaan ja että se työstetään, mutta minä kiinnostaa nämä rakenneuudistukset, ja aina kun olen kuullut niistä puhuttavan tähän asti ja olen itse puhunut, niin olen saman kysymyksen. Voisitteko tar- antaa meille tarkemmin tietoja? Kiitos. Kiitos Koterista. Rouva Rondeger. Tack, herr ordförande. Ehm, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, tämä kohesioraportti ilmestyi todella oikea-aikaisesti ja se muodostaa hyvän pohjan sille, millä tavalla muokkaamme kohesiopolitiikkaa tulevaisuudessa. Olen Fan Nistelman kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy toimia nyt ja meidän täytyy toimia vauhdikkaasti tässä asiassa, mutta haluan kuitenkin todeta myös sen, että minusta tämä kertomus osoittaa, että kohesiopolitiikka todellakin saa aikaiseksi tuloksia, mutta sillä voidaan saada aikaiseksi vielä enemmän kuin mitä tähän mennessä. Seuraava askel mielestämme pitäisi olla sen että meillä ei ole pelkästään koheesiopolitiikkaa, vaan pyritään saamaan aikaiseksi lisäarvoa EUlle kokonaisuutena. Ja olemme aiemmin ottaneet kysymyksen esille siitä, millä tavalla nämä eri maantieteelliset alueet kuvataan. Meillähän on Ruotsissa esimerkiksi valtavia vastakkainasetteluja. Meillä on esimerkiksi suurkaupunkialueilla 40 sellaista aluetta, jossa elinajan odote on lyhyempi, työttömyysaste korkeampi, rikollisuus korkeampi. No te osaatte kaiken tämän. Te olette nähneet tämän kaltaista eh, tilastoa. Meillä on myös sellainen väestökehitys, jossa väestö vanhenee jatkuvasti yhä enemmän. Ja näin, kun tarkastellaan niitä haasteita, joita meillä Euroopassa on, meidän täytyy myös saada hiukan paremmin hiottuja avainlukuja. Vaikka nyt tietysti näyttää hyvältä, niin meidän täytyy katsoa myös tarkemmin sitä, millä tavalla kehitys tapahtuu esimerkiksi Ruotsissa. Nyt kun meillä on tämä uusi strategia ja Euroopan tavoitteet, niin tietysti meillä täytyy olla myös uuden kestävän kehityksen tavoitteet esillä ja samoin täytyy vastata niihin haasteisiin, joita näemme. Ja yksi tällainen hyvin selkeä haaste tässä kertomuksessa, joka kiinnitti minun huomioni hyvin parhaassa vaiheessa, on, että nyt ensimmäistä kertaa Euroopassa kuolee enemmän ihmisiä kuin syntyy. Se on meille haaste. Se on väestökehitykseen liittyvä haaste. Ja jos haluamme saada aikaiseksi kohesiopolitiikkaa hyvinvointia, niin meillä täytyy silloin olla enemmän aktiiviväestöä Euroopassa näin voidaan myös nähdä, että olemme vastanneet haasteisiin sen suhteen, että naiset saadaan mukaan työelämään, mutta meillä on myös vanhempi sukupolvi, joka voisi työskennellä pidempään kuin mitä tänä päivänä tehdään. Sitten meillä on myös maahanmuuttokysymykset, joista täytyy kantaa vastuu niistä, jotka hakevat turvapaikkaa. Ja täytyy saada aikaiseksi hyvä kotoutuspolitiikka, jotta hyvinvointia lisätään. Tämän lisäksi mielestäni kertomus osoittaa sen, että kun yhdistetään nämä väestöön kehitykseen liittyvät tekijät, meidän täytyy nähdä se, millä tavalla voidaan tukea sitä, että Vanhempi väestö saa käyttöönsä laajakaistan, infrastruktuurin, kaiken siihen liittyvän. Ruotsissa on tätä esteettömyyttä pyritty edistämään, jos sitä viedään eteenpäin myös julkisessa liikenteessä on tärkeää. Se merkitsee sitä, että me kaikki voimme helpommin käyttää julkista liikennettä, riippumatta siitä, minkälainen este meillä itse kullakin on. Eli voimme ottaa esille uuden tyyppisiä kysymyksiä myös tässä kohesiopolitiikassa. politiikassa ja jos näin tehdään, niin uskon, että voimme saada aikaiseksi paljon enemmän kasvua Euroopassa. Kiitoksia. Thank you now. Kiitoksia teille. Nyt puheenvuoron saa edustaja Van Miltenburg. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen on aina mukavaa, kun olette vieraanamme täällä valiokunnassa. Ja sitäkin mukavampaa meillä on nyt tänään, kun paikalla ovat myös viranomaisten edustajat, kaikkialta Euroopasta siis alueiden komitean edustajat. Pahoittelen, että tulin hiukan myöhässä. Eli en kuullut koko alustustanne, mutta alankomaalaisena edustajana äh, sain juuri taustoituksen uudesta hallitussopimuksestamme. Olen toki tyytyväinen tähän, mutta tiedättehän, että Belgia ja Alankomaat aina äh, kilpailevat keskenään. Emmekä me nyt onnistuneetkaan lyömään Belgiaa siinä ennätyksessä, että kuinka kauan hallituksen muodostaminen oikein voikaan kestää. No niin, vakavasti otetaan, kun katsotaan tätä eh, ottaen kun katsotaan tätä seitsemättä kohesiokertomusta, on hyvä, että keskitytte niihin eh, haasteisiin, eh, joita meillä on, eli keskitytte raja-alueisiin, kuten Interreg. Minä todella olen sen puolesta puhuja ja minun ryhmäni ALDE on aina korostanut sekin Interregin merkitystä alueille. Se vahvistaa raja-alueiden yhteyksiä, mahdollistaa investoinnit, jaetut tutkimusyksiköt kaikkialla Euroopassa. Ja meillähän on niin kutsuttu Westfalin mietintö Euroopan parlamentissa, jossa puhutaan yhteisrahoitusmahdollisuuksista investointien suhteen. Ja Äh, eli Interreg Eurooppa-ohjelman seuraaja, äh, kehitys, innovaatiot, äh, ilmastonmuutos eivät todellakaan rajoja tunne, eli asioita tulisi hoitaa Euroopan tasolla. Samoin sitten investoinnit ihmisiin. Meidän tulisi korostaa Interregin merkitystä, ylipäätään rajat ylittävän yhteistyön merkitystä myös, kun puhutaan työmarkkinojen liikkuvuuden parantamisesta raja-alueilla. Eli ähm, tähän lisää keskittymistä. Sitten toinen asia, Euroopan politiikan äh, urbaani ulottuvuus, kaupunkiulottuvuus. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että meillä on tämä äh, kaupunkiohjelma, joka sai lisävuoden. Äh, kaupungeissa rahoitetaan innovatiivisia hankkeita. Kaupungithan ovat kasvun ja työllisyyden moottoreita Euroopassa. Ja nyt tulisi myös vuoden 2020 jälkeen vielä varmistaa se, miten nämä asiat toimivat. Ja kun ajatellaan EU-rahoitusta, rahoitusvälineitä ja myös apurahoja, ihan perinteisiä. Katsotaanpa, mitä Amsterdamin satamassa saadaan aikaan tämän hankkeen kautta. Ja nyt on todella tartuttava hetkeen No niin, kuulostaa ehkä hiukan suurelliselta, mutta kohesiopolitiikka on Euroopan kaupungeille eh, ja eh, muille alueille äärimmäisen keskeistä. Nyt on paljon pelissä. Sitten uusi monivuotinen rahoituskehys. Minä ryhmäni kanssa nyt vetoan sen puolesta, että kohesiopolitiikkaa eh, ei niinkään käännetä päälailleen, ei mitään vallankumousta, mutta kehitystä kyllä kutsutaan tätä vaikkapa kohesiopolitiikka 2.0, ihan miten haluatte, mutta kyllä tiettyjä parannuksia tarvitaan, vaikka monet meistä varmasti eh, näemmekin, että kyllä ei tässä vallankumousta tarvita, mutta ponnisteluja kyllä, koska vuoden 2020 jälkeen eurooppalaista rahaa on tarjolla vähemmän, mutta on silti tehtävä enemmän. Tämä on tosiasia. Ajatellaan eri rahoitusvälineitä, ajatellaan eh, rahoitusta, joka kiertää ja ajatellaan rakenneuudistuksia joissain jäsenvaltioissa, eli yhteys maakohtaisten suositusten eurooppalaisen ohjausjakson ja tietenkin investointipolitiikan välillä. Samoin tulisi keskittyä pk-yrityksiin, innovaatioihin ja siihen, että yhteiskunnasta, Euroopan yhteiskunnasta tulee vastustuskykyisempi myös ilmastonmuutoksen suhteen. Jos me vahvistamme kohesiopolitiikkaa tällä tavoin, uskon, että se on paras äh, puolustuskyvyn vahvistaja myös kritiikkiä vastaan. Ihmisethän aina kritisoivat kohesiopolitiikkaa, mutta me aivan varmasti voimme jatkossakin puolustaa kohesiopolitiikkaa ja ALDE-ryhmässä ja uskon, että puhun myös puheenjohtajan eh, puolesta. Me todella teemme eh, tätä työtä. Me tulemme toimittamaan teille kannanottoasiakirjan liberaaliryhmän nimissä, sillä mielestäni meidän täytyy nyt puhaltaa yhteen hiileen. Kaikki pyrimme yhteen ja samaan, eli siihen, että saadaan eurooppalaista lisäarvoa, jota haussa tässä on. Kiitos paljon. Kiitos. Koterista sitten seuraavaksi Herran ja Karvalmita. Kiitos puheenjohtaja. Regivaliokunnan puheenjohtaja, komission jäsen. On hienoa olla täällä taas tänä vuonna. Olen samaa mieltä monen edeltävän puhujan kanssa. Meidän pitää nyt saada positiiviset viestit ja myös tarinat eteenpäin tästä kohdallisesta Luku 6 taitaa olla tärkein luku tässä kertomuksessa, jossa täällä on kaikkea tehtyä työtä. Ja jos nyt vertaa lukua kuuteen tuohon ö, yleisasiakirjaan, niin jos pitäisi nyt valita, sitä pitääkö kohdallispolitiikka vai ei, niin ehkä tuon perusteella – Sanoisin, että tuo luku 6 on vahvempi ja koko asiakirja on vahva. Meidän pitää tehdä enemmän yhteistyötä Koterin ja Regin välillä. Minusta olisi hyvä, että saataisiin esitys näistä rakennuspalikoista, joka regiovalikunta voisi antaa Koterille. Ja lisäksi meidän pitää puhua paljon enemmän näistä menestystarinoista, jotka liittyvät Pitää olla paljon positiivisempaa puhetta on hyvin turhautunut, kun sana kriisi toistuu EUn teksteissä, mutta haasteita on epidemättä väärin, mutta on hienoa olla AKn jäsen, että kaupungeissa jaloilla nähdään, mitä tapahtuu. Ihmiset aina kysyvät, että ollaanko nyt oikealla, oikealla raiteilla. Ja kaikki ovat oikealla raiteilla, kaikki rakentavat uudelleen. Ja tämä pitäisi olla teema, että rakennetaan uudelleen, mennään eteenpäin. Ja on samaa mieltä tuon termin kanssa, joka herra Miltenburg käytti evoluutio, kehittyminen, sieltä tarvitaan eikä vallankumousta. Asiat liikkuvat eteenpäin ja etenkin mitä tulee koesiopolitiikkaan, tarvitaan enemmän viestintää kuin eristäytymistä. Pitää kasvattaa tätä politiikkaa eikä laata perässä. Pitää pohtia tulevaa sukupolvea ja luoda alueiden välistä yhteistyöteistä, että alueella on väliä, että alue tulemaan EUn majakka, kun mennään eteenpäin kaupungit ja alueet ovat ne, jotka vievät asioita päin jäsenvaltioiden kanssa, jotka näkevät EUn kaupunkiagendan vahvuudet ja tarvitaan vahvempia suhteita. Eräs asia, joka turhauttaa minua, kun luen koulutuskertomuksen, on se, että ei viitata alueiden komiteaan. No ei tietenkään kaikkia toimijoille voida mainita, jotka ovat antaneet tietoja kertomukseen, mutta viimeisen kahden vuoden aikana, viimeisen kolmen vuoden aikana alueiden komitea on laitettu niin monta lausuntoa, jotka käsittelevät muissa BKT-kysymyksiä, miten alusta kehitystä voidaan parantaa sen indeksejä. En nyt tässä kertomuksessa kuitenkaan näkisi, ottaisin siinä huomioon, mutta tarkoittaa sitä, että pitää tehdä läheisempää yhteistyötä. Ja minusta olisi hyvä, jos saataisiin esitys näistä rakennuspalikoista, joita rekivalkunta tekee sitä tavataan kerran vuodessa, on ajan hukkaamisessa tavataan kaksi kertaa vuodessa, kun tämä keskustelu pidetään, jotta kohesiopolitiikka pysyisi hengissä. Kiitoksia kovasti kutsusta. Olen samaa mieltä. Edustaja Lambert Van Nistelrooyn kanssa me tulee toimia nyt, eikä odotella. Kiitos. Thank you very much, Miss... Mm, paljon kiitoksia sitten edustaja äh, Michaels. Olkaa hyvä. Kiitoksia Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen tai puheenjohtajat. Olen itse entinen alueiden komitean jäsen ja onkin mukava täällä jälleen tavata vanhoja kollegoita, kuten Albert Bohr ja muut. Onpa mukavaa, että yhteistyömme on edennyt ja jatkuu nyt tältä pohjalta niin kun puhutaan kehittymisestä tai vallankumouksesta, ihan yksilysti oikeastaan minulle vasemmistolaisena, mutta yksi asia mielestäni olisi tärkeää ja täs, tässä puhun äh, Aldelle Eli että ei voida jatkaa äh, samaan malliin, onpa kyse sitten evoluutiosta tai revoluutiosta, niin en minä sitä vallankumoustakaan kyllä pelkää. Kun sitten äh, ajatellaan tätä kohesiokertomusta, niin osittain yllätyin ehkä myönteisesti nimittäin siitä, että tässä hyvin selvästi todetaan, että kuilu köyhempien ja rikkaampien alueiden välillä on kasvanut. Se ei minua yllätä sinänsä, mutta myönteisesti yllätyin siitä, että tässä hyvin yksiselitteisesti puhutaan kohesiopolitiikan välttämättömyydestä viime, ne, jotka viime kuukausina ovat tämän keskusteluun osallistuneet, tietävät, ettei tämäkään äh, huomio ole mikään itsestäänselvyys, joten kiitän komission sen Kretsua äh, selvistä sanoista. Myönteisesti yllätyin myös äh, siitä, että ylimeno alueisiin sitoudutaan myös jatkossa. Mielestäni tämä on hyvä lähestymistapa, mitä tulee siis siirtymäkauden alueiden siirtymäkauden jatkamiseen. Ja täällä puhuttiin, puhuitte tärkeistä peruspilareista ja olen ihan samaa mieltä. Mutta, mutta, edustaja Van Nistelrooy, minun mielestäni tähän kertomukseen liittyy todellista konkreettisten ehdotusten puutetta, kun eihän tässä nyt mikään vuosi nolla ole, ei kehitys, kohesiopolitiikka nyt ole vasta käynnistymässä ja niin alueiden komitea kuin Euroopan parlamenttikin ovat jo tehneet ehdotuksia painopisteistä ja peruspilareista ja olenkin nyt hiukan yllättynyt siitä, e, niin kuin Albert Bohr sanoi, alueellisista haasteista tiedottaa konkreettisista välineistä, joita voidaan käyttää alueellisten haasteiden päihittämiseen. Mitä malleja te komissiossa konkreettisesti ehdottaisitte? Tähän olisin ehkä vielä toivonut teiltä lisää rohkeutta niin, että olisitte todella ollut tilanteen tasalla sen suhteen, että meidän on puolustettava kohesiopolitiikkaa ja että meidän on samalla uudistettava nykyhaasteiden vuoksi samaista politiikkaa. Joten yhtäältä olin kyllä tässä ihan myönteisestikin yllättynyt, mutta sitten toisaalta niin kyllä minun perusajatukseni on nyt se, että tulevina kuukausina, kahdeksan kuukauden ajan meidän täytyy kyllä tehdä paljon töitä, jotta voimme tarjota jotain konkreettista, koska muuten kriitikoilla on varsinaiset juhlat, enkä me, emmekä saa puolustettua kohesiopolitiikkaa. Kiitos. Pavel Kiitos sitten herra Pavel Branda. Uh, Mrs. Mihailova, Mrs. Kretsumi. Kiitoksia, hyvät kollegat. Komissaari, aika on päättymässä, joten keskityn vain yhteen asiaan, joka koskee rajoja ylittävää yhteistyötä. Ja haluaisin kiittää komissiota tehdystä edistyksestä tällä asialla asiassa kuudennessa kohesiokertomuksessa oli kaksi kappaletta, jossa vain mainittiin koko asia. Ja nyt itse asiassa meillä on paljon syvällisempi analyysi tästä ja koko tämä rajoja ylittävä prosessi on ollut todellinen menestystarina. Se on ollut tieteellinen järjestelmällinen lähestymistapa tähän tilanteeseen, kun on tarkasteltu sitä, minkälaisia esteitä rajoja ylittävässä toiminnassa vielä on. Yksi päätämistä on se, että meillä on lopuksi luku, joka yhdistää investoinnit BKT-kasvuun. Ja tutkimuksessa todetaan, että jos poistaisimme 20 prosenttia edes olemassa olevista esteistä, voitaisiin odottaa 2 prosenttia korkeampaa bkt raja-alueella. Taloudelle tämä on iso luku, eikä mikään vähäpätöinen. Eli tässä suhteessa meillä on hyvät perustelut sille, että investointi kannattaa näiden esteiden ylittämiseksi ja saadaan paremmat tuotot investoinneille. Haluaisin myös todeta, että rajoilyttävä yhteistyö menee paljon pidemmälle kuin talouskasvu. Itse olen pienestä kylästä ja tiedän, että miten iso ero elintasoon vaikuttaa se, että onko vieressä hyvä naapuri vai huono naapuri. Ja puhuimme siitä, että miten palautetaan luottamus näin ollen se, että investoidaan muuhunkin kuin talouskasvuun, ihmisten välisiin suhteisiin, rajoilettaviin suhteisiin, esimerkiksi ihmisten välisiin hankkeisiin voi vaikuttaa selkeästi myös ihmisten elämänlaatu. Meidän tulisi myös siihen keskittyä. Kiitoksia siis kovasti tehdystä työstä. Thank you, Ms. Van. Kiitoksia teille ja seuraavaksi puheenvuoronsa edustaja Vana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että olette valiokunnassamme keskustelemassa Seitsemäs kohdistokertomushan on meille kaikille tärkeä. Odotamme sitä innolla ja aika on vähän, joten konkreettisesti menisin näihin asioihin, jotka vihreille ovat tärkeitä, joita haluan ottaa esille myös tulevalle kaudelle. Ensinnäkin on samaa mieltä kuin edellinen puhuja, kollegani Guesta. Minäkin haluaisin suhtautua positiivisesti ja kommentoida, että hyvin selvästi seitsemästä kohdistokertomuksesta, no niin kuin myös kunnista kohdistokertomuksesta tulee ilmi, miten välttämätöntä kohesiopolitiikka on ja miten välttämätön osa nuo rakennerahastot ovat julkiselle investoinneille tietyillä alueilla rakennerahastovarat, joista seuraavat investoinnit ovat ainoat julkiset investoinnit ja uskon, että talouden, mutta myös sosiaalinen merkitys kohesiopolitiikasta, erityisesti myös kriisivälineenä. Sen takia sitä saa siis tietysti kuten puheenjohtaja jo sanoi ja muutkin kollegat, tarvitaan uudistu- se tarvitsee uudistuksia ja ko- se pitää toimia kohdennetummin, jotta EUn tavoitteet täyttyvät, jotka ovat myös perusta rakennerahaston toiminnalle. Puhun tässä Arvo 2020 tavoitteista esimerkiksi. Ja siinä ensimmäinen kysymyksenikin komission jäsen, tehän puhutte tästä myös yhteen haasteista. Kohesiokertomus on hyvin selvä tästä myös. Ilmasto, suojelutoimenpiteet, no tässä nyt omasta tavoitteesta ollaan kaukana perässä, niin kuin tarkastusomistuinkin jo sanoi, ja se on myös uusissa tutkimuksissa selvinnyt, ja sitä keskustelta valiokunnassa, että 20 prosentin tavo- päästötavoite ilmastotavoitteille tuolla aikavälillä todennäköisesti ei tule täyttymään myös siksi, että no, on paljon positiivisia ponnisteluja, hyvää tahtoa tietysti viranomaisilla, sitä en halua kiistää, mutta tilastustoimiston on todennut, että tässä rakenteita puuttuu ja muitakin seurantavälineitä ja monitorointiprosessi puuttuu. Kysymykseni kuuluu tämän takia, Tämä ilmaston tavoitteita. no te sanotte selvästi kertomuksessa, että tarvitaan selkeää edistystä, jotta tavoite voidaan vielä saavuttaa, miten haluatte tuon 20 prosentin tavoite saada täytymään tällä kaudella, mutta myös tulevalla kaudella. Ja sitten myös tavoitteet COP21 miten, niistä tehdään tavoit, äh, kun he voisivat olla samaa mieltä sitä, no kun USA nyt on mennyt pois sopimuksesta ja EU pitää tehdä intensiivisen töitä, jotta voidaan pitää tavoitteessa. Toinen kysymykseni liittyy myös kuudenteen kohesiokertomukseen osittain, nimittäin miten voidaan kehittää uusia indikaattoreita. Tiedätte, että no ei tätä kysymystä ihan uudestaan. Kuudessa kohesiokertomuksessa ilmoitit vielä, että tulisi uusia indikaattoreita beyond GDP pidemmällä kuin BKT, siis se ei vain bruttokansantuotteesta, että olisi myös uusia indikaattoreita kehitettäisiin seitsemän kohdistuskertomuksessa. Tämä puuttuu minusta. Sen takia pyytäisin, että kommentoisitte tätä ja komissio työstäisi uusia ympäristöindikaattoreita, muita sosiaalisia indikaattoreita ynnä muuta. Tiedätte, että taloustieteilijät ja sosiaalitieteilijät ovat työstäneet tässä näitä asioita erinomaisesti. Ne soveltuvat myös alue politiikkaan erittäin hyvin nämä indikaattorit. Se viimeinen kysymys, yksi tärkeimmistä tavoitteista, otitte sen esille, työttömyyden torjunta ja ö, hyvät työpaikat. Kysymykseni kuuluu, eikö niin sanottu ESF-osuus, eli sosiaalirahaston osuus, no jäsenvaltioissa sitä käytetään juuri työttömyyden torjuntaa varten – Eikö tätä osuutta pitäisi korottaa esimerkiksi 30 prosenttiin ja laittaa vielä lisäprosenttiosuus niille maille, joissa työttömyys on yli keskiarvon, jotta voidaan yhteisesti ponnistella nousevaa epätasa-arvoa vastaan, kuten eltävä puhujakin sanoi. Kiitos. Now, uh, former chair. Seuraavaksi entinen KTR-valikunnan puheenjohtaja herra Kataneo. Here. Thank you to the Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissio, kiitoksia regivaliokunnan puheenjohtaja. Olen varma, että uuden puheenjohtajana voi olla Kotervaliokunnassa yhteinen tärkeä työmme. Sujuu vielä paremmin kuin ennen. Muutama tärkeä kommentti. Ensinnäkin seitsemännen kohesiopolitiikan pääpäätelmä on se, että kohesiopolitiikka toimii ja on tärkeässä asemassa, kun halutaan lisätä kasvua ja investointeja. Jos katsotaan sivun 185 lukuja ja sitä, millä tavalla tämä vaikuttaa eu BKT, niin tilanne on aivan selvä. Ja tältä sivulta löytyy myös lukuja, jotka osoittavat, millä tavalla pohjoispolitiikka jossakin maissa edustaa yli 80 prosenttia julkisista investoinneista. Eli kohesio toimii, mutta minusta vaikuttaa siltä, että tästä huolimatta ja riippumatta siitä, miten tärkeä yhteinen työmme on, ilmasto on kummallinen ja tilanne vaarallinen. Siksi haluaisin esittää kysymyksen, avainkysymyksen. Hän Aluepolitiikka ja kohesiopolitiikka, ovatko ne hyökkäyksen kohteena vai ei? mitä mieltä olette? Minusta nimittäin vaikuttaa siltä, että kohesiota vastaan on hyökätty. Ja haluan tehdä aivan selvästi, selväksi sen, että ja tämän esittämällä kolme lisäkysymystä, josta ensimmäinen on se, Säilytämmekö tulevaisuuden varalle saman määrän rahoitusta ja resursseja seuraavan ohjelmointikauden aikana vuoden 2020 jälkeen kuin aiemmin vai ei, sillä kohesiopolitiikka ilman rahoitusta ei ole mitään. Toiseksi nämä etukäteisehdot seitsemännessä raportissa sivulla 179 on selkeä myönteinen arvio ennakkoehdoista luvussa, jossa puhutaan ehdotuksesta parantaa kohesiopolitiikan tehokkuutta. Ja mitä mieltä olette siitä, että voiko tällainen ennakkoehto vähentää kohesiopolitiikkaa? sitä vaaraa, että kohesiopolitiikkaa ei ole saatavilla kaikilla alueilla Euroopassa, sillä minusta vaikuttaa tärkeältä se, että kohesiopolitiikka jää kaikkien alueiden työkaluksi eikä vain osan. Ja minusta tämä toinen ehdotus on parempi, joka keskittyy enemmän älykkäiseen erikoistumiseen ja tuloksiin. Voiko tällainen ennakkoehtojen käyttöön ottaa, olla vaarallista siitä mielessä, että se keskittyy vain tiettyihin alueisiin eikä kaikkiin? Ja sivu 164 ja varsinkin 168 ovat selkeästi osoittaneet sen, että Julkisten investointien määrä on laskussa ja ennen kaikkea on keskittyneempää kuin aiemmin. Eli että hajautetun julkisen investoinnin määrä on vähenemään päin. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä on kaikkein merkittävin vaara. Olemmeko varmoja siitä, että tulevaisuudessa kohesiopolitiikka toimii paikallisella alueellisella tasolla, kuten nyt? Vai olemmeko tulevaisuudessa tilanteessa, jossa meillä on keskitetympi ke- eh, kohesiopolitiikka vaarana? Very much, Ms. Damato. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Damato. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia, jotka ovat täällä tänään paikalla. Kollegat Regista, Koterista, komission jäsen tietenkin ja muut. Kohesiopolitiikka on meille hyvin, hyvin tärkeää, mutta kyllä meidän täytyy katsoa äh, kuitenkin asioita rehellisesti. Kohesiopolitiikassa on paljon sellaista, mikä ei toimi. Jotkut äh, alueet äh, ovat kasvamaan päin, toiset eivät, tai ainakaan niissä kasvu ei ole kyllin niin nopeaa. Sitten on toisaalta alueita, joissa, joiden mm, työllisyysaste on hyvin alhainen ja joiden pk-yritysten on vaikea vastata globaalistumiseen ja digitalisaation, eli siis lyhyesti sanottuna tulevaisuuteen. Meillä olisi kyllä ideoita, ajatuksia, ei minulla nyt ole ehkä niinkään kysymyksiä, mutta voisin todeta, että kun puhutaan tästä uudelleen jakopolitiikasta, kohesiopolitiikasta, niin uudelleen jako täytyy tietenkin säilyttää. Me vastustamme kuitenkin komission suoraa rahoitusta, koska sen kauttahan rahoitettaisiin vain niitä hankkeita, jotka tuovat suoraan EU-lisäarvoa ja näin mielestämme vaarannettaisiin kohesioulottuvuus. Tukia tarvitaan edelleenkin, siis muutakin kuin rahoitusvälineitä. Tarvitaan yhteistä hallintoa ja jäsenvaltioilla ja niiden alueella on voitava olla tässä oma vastuunsa. Sitten mitä näihin hallintotahoihin tulee, miksi ei ole määräyksiä siitä, että niiden täytyy julkaista työohjelma, asiakirja, jossa ilmoitetaan tarjouskilpailuista niin, että yritykset, mutta myös kuntaviranomaiset saavat tietoa ajoissa indikaattoreista. Täällä puhutaan jatkuvasti BKTstä, mutta kyllä muitakin indikaattoreita tarvitaan, esimerkiksi sosiaalinen edistyminen tai parempi elämä indeksi. Ja sitten vielä eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja hyvästä hallinnosta ja seuraamuksista. Tämä yhteys ei ole oikea. Se on suorastaan ristiriitainen. Komissiohan jo kuudennessa kohesiokertomuksessa totesi, että paikallisia alueviranomaiset ovat vastuussa noin 30 prosentista valtionmenoista ja 60 prosentista investointeja. Ja näin ollen ää, alijäämät ovat paljon ää, enemmän kyllä keskushallinnon vastuulla kuin aluehallinnon. Sitten tämä artikla 23, no sitä ei onneksi koskaan ole sovellettu ja sanoisin, että mm, kyllä meidän täytyisi puuttua tähän perusongelmaan, eli tämä eurooppalaisen ohjausjaksona kohesio politiikan välinen yhteys ylipäätään. Seuraamukset voivat vaikuttaa vain kielteisellä tavalla alue- ja paikallistasolla ja edun saajiin. Eli kun puhutaan investointipolitiikasta ja puhutaan kovasta investointipolitiikasta, niin sehän voi olla jopa osa ratkaisua. Kyllä tätä investointiulottuvuutta täytyy vielä uudelleen tarkastella, jotta ei investointeja lasketa osaksi julkista alijäämää. Sitten synergiasta. Me vastustamme joustavuusvälineitä ja elementtejä, mutta kannatamme kyllä sitä, että synergiajärjestelmät, suorat investoinnit saavat vahvistusta. Tätä kaikkea tulisi tarkastella ja sitten hankkeita voitaisiin rahoittaa tällaisen sertifiointijärjestelmän kautta. Sitten vielä ihan muu ulottuvuus tässä. Nyt puhuisin vielä näistä erityisistä suosituksistanne. Kun puhutaan tai tehdään näitä suosituksia ja suosituksia muun muassa hallinnosta, niin me toki tätä kannatamme. Ja tietyt viranomaiset nimittäin eivät kykene osallistumaan ohjelmointiin ja näin, näin sitten kohesiopolitiikkaa ei voida paikan päällä kentällä toteuttaa. Joten hallintotahoja on tarkasteltava, valvottava, tarvitaan kunnollista valvontaa, ettei synny eturistiriitoja ja ehdotammekin tällaista kansallista auditointijärjestelmää, joka on täysin, täysin riippumaton ja tarkastelee sitten EU-rahojen käyttöä, jotta tämä kaikki toteutuu sääntöjen mukaisesti. Voitaisiin luoda tällainen European Audit Board. Kyllä minä kohta lopettelen puheenjohtaja. Puhuisin vielä rahoitusvälineistä ja pankeista. Kun ajatellaan rahoitusvälineitä, niin komission kertomuksessa viitataan tähän toimintaan, mutta kun ajatellaan sitten palautetta alueilta ja vaikkapa tarkastustuomioistuimen kertomuksia, niin parantamisen varaa kyllä on. Myös välikädet on valittavat todella tiukkojen sääntöjen pohjalta. Tarvitaan vastuuta ja avoimuutta pankkien ja muiden rahoitustoiminnan välikäsien on huolehdittava siitä, että tiedot, mitä tulee tehokkuuteen ja maakohtaisiin kertomuksiin ovat huomioon otettuja ja on hyvin tärkeää esimerkiksi tietää, että paljonko varoista sitten todella menee lopulliselle edun saajalle, mikä prosentti. Ja ihan lopuksi vielä tästä riskitekijästä, kun on erilaisia rahoitusvälineitä. Täytyy olla hyvin, hyvin varovainen, ettei synny mitään kuplaa, sillä tämä voisi olla vaarallista kohesiopolitiikalle. Sitten herra Spiriton ensimmäinen varapuheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Niin. Kohesiopolitiikkaan liittyvät kysymykset äh, ovat sellaisia, että niistä on paljon Kirsuuttaja ja hyvin kiitollinen läheisestä yhteistyöstä Koterin ja Regin valiokuntien välillä ja komission jäsenen Kretsun kanssa. Hän on väsymättä työskennellyt molempien elinten kanssa ja hän on auttanut kohesiopolitiikkaa Euroopan komissiossa eteenpäin. Ja mielestäni tuo pitää sanoa ääneen, Haluaisin vielä lisätä yhden idean tähän keskusteluun. Olin pormestari 20 vuotta, kaupunginjohtaja ja haluan sanoa, että on erittäin hyvä, että kiinnitämme enemmän huomiota siihen, että saadaan lisäarvoa, lisä, lisäarvoa menoista Ja yksittäisiä valtioita, no ehkä kaikki maat, mutta meillä on eri järjestelmiä, alue- ja paikallishallinnoissa riippuen maasta, mutta on eri valtuuksia, eri kompetensseja riippuen alueesta, mutta on tiettyjä maita, joissa tapa, jolla valitaan se, kuka saa esimerkiksi tietyn nurkkasopimuksen, ei tapahdu tulosten perusteella, ennakoitujen tulosten perusteella, vaan rahat investoidaan esimerkiksi teiden rakentamiseen ja jos alueen johtajakaupunginjohtaja voi käydä läpi listan hankkeista, niin sitten päästään tiettyyn pisteeseen asti. Eli on tietynlainen varalista hankkeita ja riippuu siitä, kuinka pitkälle päästössä luettelossa, mikä tarkoittaa sitä, että voi olla aivan loistava luettelo, mutta aina ei saada tuota lisäarvoa. Ja on eri valintamenettely hankkeelle, joka ei ole niin mekanistinen. Voitaisiin esimerkiksi sanoa, että jäsenvaltioiden pitäisi keskittää ponnistunut siihen, että varmistavat, että perusinfrastruktuurit ovat paikoillaan kunnissa ja alueilla. Toisin sanoen pitäisi tätä on suorat kuilut ja aukot alusta asti. Ja tätä varten pitää tietää, mitä hankkeita on rahoitettu ja mitkä on saatettu päätökseen. On nimittäin olemassa kohesiota alueen sisällä myös. On alueita, joista puuttuu tuota sisäistä kohesiota. Siellä on suuria ongelmia infrastruktuureissa ja aukkoja. Ja se ongelma onkin, jos käytetään vain BKT-kriteeriä, eli että näin käy. Sillä jos sovelletaan vain BKT-indeksiä, niin se on mekanistinen lähestymistapa joka vaikuttaa tuloksen eri tavalla. Five more. Kiitos. Minulla on täällä vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Aika on jo loppu. Joten kollegat saatte puheenvuoron, mutta pyytäisin todella puhumaan lyhyesti. Edustajan puheet eivät nyt kuulu tänne tulkikoppiin. Niin, koordinaattorit puhuvat äh, poliittisten ryhmien puolesta, sanoo puheenjohtaja ja edustaja Bresso on tähän asti puhunut mikrofonin ulkopuolelta. Nyt hän saa puheenvuoron. Eh, Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aika on ongelma tässä yhteisessä kokouksessa. Muutama kohta. Ensinnäkin haluan todeta, että kilpailukykykysymyksissä alueet ovat käyneet läpi suurin kriisin. Niihinkin kriisi on vaikuttanut ja aluepolitiikkaan täytyy suunnata kaikkiin alueisiin, ei pelkästään kolmeen eri ryhmittymään. Muuten jotkut jäävät sen ulkopuolelle. Jos halutaan nopeuttaa asioita, niin ehkäpä sitten yhdessä alueiden komitean kollegoiden kanssa voisimme tehdä jonkunnäköisen päätelmän siitä, mitä on tehty. Ja näin yksinkertaistamisryhmän ehdotukset, ovatko ne ö, minkään arvoisia vai voidaanko niitä parantaa? Toiseksi en usko, että Meidän kannattaa ylirasittaa kohesiopolitiikkaa. Meillä on erilaisia kysymyksiä, eurooppalainen ohjausjakso, myös sanktiomahdollisuus, sanktiot, jotka voidaan suunnata maihin, jotka eivät vastaa vaatimuksia. Meillä on erilaisia välineitä, joita voidaan hyödyntää, joiden avulla voidaan mennä eteenpäin. Erasmus-kysymyksestä. Minusta vaikuttaa siltä, että jos haluamme parantaa aluepolitiikan toimivuutta, niin näin voidaan sitten luottaa valittujen edustajien kykyyn määritellä se, mikä potentiaali on ja millä tavalla sitä, mitä Euroopan unionista voidaan hyödyntää. Ja tämä pitää sisällyttää kohesiopolitiikkaan. Se merkitsee myös tietojenvaihtoa niiden alueiden välillä, joissa asiat edistyvät hyvin, ja niiden alueiden välillä, joissa tarvitaan apua. Tämä merkitsi sitä, että hyvät käytännöt voisivat myöntäkin saada parempaa levitystä. Ja sitten uuden kauden alussa voitaisiin sanoa, että edellisen ohjelmointikauden jotkut jäljelle jääneet osiot voitaisiin ottaa käyttöön heti seuraavan ohjelmointikauden alussa, mikä merkitsisi, että meillä olisi saumattomampi siirtyminen yhdestä kaudesta toiseen. Eli ennen kuin ryhdytään käynnistämään uusia aloitteita. Ja olisi hyvä luonnostella näin nämä laajat suuntaviivat ja työstää niitä päähankkeita, joita meillä on tulossa, esimerkiksi energia, ilmastonmuutoksen torjuminen, kilpailukyky, digitaalinen talous, jotka voitaisiin saada käyttöön. Ja sitten niitä voitaisiin ottaa esille ennen kuin uusi ohjelmointikausi alkaa. Katsevaras kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Tätä keskustelua käydään mielestäni erinomaisella hetkellä, kun kohesiopolitiikkaa ajatellaan. Kyllä meidän on todella pystyttävä perustelemaan, miksi tarvitaan kohesiopolitiikkaa, ja meidän on muotoiltava poliittisia vastauksia näihin kysymyksiin. Kohesiopolitiikkahan syntyi reaktiona kasvavaan epätasa-arvoon ja haluttiin tukea yhtäläisiä mahdollisuuksia. Meillähän on ollut neljä ohjelmointi kautta ja olemme mm, pyrkineet eroja ja epätasa-arvoa purkamaan, mutta on käynyt kyllä osittain päinvastoin. Tietyt alueet ovat joutuneet vieläkin huonompaan tilanteeseen, kuilu on kasvanut ja usein on työpaikkoja, jotka Ähm, ovat huonosti palkattuja. Ja nyt on kyllä todella oikea hetki puuttua asioihin. Kohesiopolitiikkahan on todellista Euroopan äh, yhtenäisyyden äh, arvoyhteisön ylin politiikkaa, solidaarisuus, äh, kulttuuri, rauha ja hyvinvointi. Jos haluamme kohesiopolitiikkaa, aikaa. Meidän on luotavaa oikeat puitteet. Komission jäsenhän tässä ehdotti neljää pilaria. Minä voisin puhua tästä ensimmäisestä pilarista, eli luottamuksesta. Euroopan politiikassahan ongelma on siinä, että alueviranomaiset eh, eivät tunne luottamusta. Jos haluamme uutta eh, Eurooppaa, joka on toivoa täynnä, meidän on panostettava erityisesti luottamukseen. Onhan meillä ra- rahoitusvälineitä, esimerkiksi Junckerin paketti, jotka eivät eh, saavu jäsenvaltioihin. Kyse on tuotantomallista, joka ei enää vastaa tarpeita ja siihen tulisi panostaa ja sanoisin, että kyllä haluamme kohesiopolitiikkaa, mutta ähm, nuorison köyhyyteen ja vaarassa oleviin alueisiin tulee erityisesti panostaa ja komission jäsen erityisesti nyt haluaisin puhua teille ja mm, pyytää, että äh, panostatte tähän luottamukseen. Te olette saanut jo minun maani luottamuksen varmaan monien muidenkin, paitsi siksi, että olitte paikan päällä myös siksi, että olette asettaneet oikeat painopistealueet ja tehneet hyvää työtä komissiossa. Ja minä komission jäsen teille esittää nyt myös henkilökohtaiset kiitokset. Tämä esittämänne pilari on hyvin, hyvin tärkeä ja pyytäisin, että nyt todella herättelette Eurooppaa, koska meillä on merkittäviä poliittisia ää, äh, hankkeita. Ja seuraava puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Kaikki samaa mieltä siitä, että kohesiopolitiikka on yksi EU-pilareista. Ja se, se on vain 0,3 prosenttia eu BKTstä. Siitä huolimatta se vaikuttaa voimakkaasti kansallinpolitiikkoihin eri kanavien ja lähteiden kautta. Kohdistopolitiikassa on eri vaiheita. Kollegamme Irlannista puhui tilanteesta hänen kotimaassaan nyt ja aikaisemmin. Ja myös kun EU on laajentunut, no silloin oli suuriksi avuksi uusille jäsenvaltioille tätä politiikkaa on. Ja tämä mietintö kuitenkin, tai tämä kertomus osoittaa, miten tämä on vaikuttanut investointeihin ja työpaikkoihin jäljempinä vuosina. Meillä on yhä enemmän ongelmia ollut siinä, miten voidaan siinä osoittaa kohesiopolitiikan näkyvyys kertomuksissa. 2014-2016 aikavälillä on tehty paljon investointeja, jotka on tehty ja on sitä hankaluuksia. Uskoisin sivulla 178 on mainittu. Siinä huomataan, mitä varoja on käytetty nykykaudella. Tämä on meidän kaikkien tehtävä, että varmistamme, että varat tuolta kaudella tullaan käytettyä hyvin muuten. Pitää uudelleen jakaa varoja uudella kaudella. Haasteet ovat suuret maahanmuuttokysymyksissä, ei vain tietyille toimijoille, ei vain niissä aloissa, joihin maahanmuuttajatuoteuhun on eroja alueiden välillä, maaseudun ja kaupunkien välillä ja periferioiden välillä. Aikavälillä 2014-2016 työllisyysaste kaupungissa ja kaupunkialueilla kasvoi 12 prosenttia, mutta muilla alueilla se pysyi paikallaan, polki paikallaan. Tämä on läheisessä yhteydessä digitalisaatioon. Maaseudut siis digitalisoituvat erityisesti ja olen hyvin aktiivinen älykaupunkihankkeessa. Meidän pitää luoda edellytykset sille, että olisi uusia työpaikkoja Euroopassa, jolla ei ole innovaatiota, niin me emme voi mennä eteenpäin. Sitten älykästä sääntelyä tarvitaan myös ilmastonmuutos, sen haasteet pitää huomioida myös, jos ajatellaan vihreitä työpaikkoja, jotka linkittyvät e- energiaunioniin. Ne ovat kaikki edessä olevia haasteita, kohesiopolitiikka, on se politiikka, joka mahdollistaa sen, että voimme käsitellä näitä kysymyksiä. On hyvin mielissäni siitä, että meillä on joukossamme niitä, jotka työstävät näitä kysymyksiä kunnissaan, alueissaan, kaupungeissaan, sillä siellä luottamus kohdallisuuspolitiikkaan on suurinta. Kiitos. Kiitos. Kaksi puhujaa vielä. Mainitit, jos voisitte puhua hyvin lyhyesti. Kiitos. I would like to welcome seventh. Kiitoksia. Seitsemäs kohesiokertomus on oikein hyvä, koska se keskittyy tehokkuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen alueellisessa paikallisella EU-tasolla. Kaksi kysymystä tämän seurauksena. Yksi liittyy täytäntöönpanon nopeuttamiseen tällä hetkisessä kaudessa ja millä tavalla valmistaudumme paremmin tulevaan kauteen ja olemme menestyksellisempiä, varsinkin kun kysymys on lähestymisprosessista. Jos haluan vastata näihin kahteen kysymykseen, eli ensinnäkin millä tavalla täytäntöpanoa nopeutetaan, meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla voidaan päästä hankkeiden puutteesta, miten päästään julkisen hankintojen ja tarjouskilpailujen hitaudesta yli, ratkaista muita ongelmia. Kun pyrimme vastaamaan tähän, niin silloin pääsemme siihen, mitä mainitsitte. Eli rakenneuudistukset ja näin voidaan tarkastella sitä, millä tavalla tämä toimii käytännössä. Tietysti meidän tulisi tehdä tämän nyt, jotta voisimme toimia menestyksesti tulevaisuudessa. Muussa tapauksessa tätä ei kyetä ratkaisemaan välittömästi vuodessa ja saada heti kaikkia toimimaan. Mutta tällainen hetkisessä kaudessa ehkä voitaisiin katsoa sitä, minkälaisia tuletorjuntamenetelmiä voidaan ottaa käyttöön. Esimerkiksi luonnonkatastrofien kohdalla. Se on hyvä asia, koska kohesiopolitiikan avulla pyrimme jollain tavalla vastaamaan niihin tarpeisiin, käytännön tarpeisiin, joita kansalaisilla on, ja tukemaan sitä, mitä käytännössä tarvitaan. Samoin meidän tulisi pohtia toisenlaisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi niitä, jotka vuosina 2007-2013 ajanjaksolla otettu käyttöön eri prioriteettien välinen joustavuus, hankkeiden valitseminen niin, että voidaan siirtää rahaa niiltä, joissa on ylijäämää, niihin, joissa on alijäämää. Näin meidän tulisi nopeasti toimia joidenkin erityistoimenpiteiden avulla ja toimintasuunnitelmien avulla jäsenvaltioissa. Lopuksi kun tarkastelemme tulevaisuutta, meidän tulisi myös katsoa sitä, mitä tarvitaan, jotta voidaan päästä korkeampiin kasvutasoihin niillä alueilla, jotka ovat jääneet jälkeen. Ja tietysti hyvä talouspoliittinen sekoitus erilaista politiikkaa on tärkeää. Täytyy keskittyä ei pelkästään investointeihin, vaan myös rakenneuudistuksiin, aivan kuten korostitte. Ja lisäksi älykäs verokonsolidaatio, jos tähän mennään, niin silloin tarvitsemme enemmän synergiaa kansallisten budjettien välillä. Komissio on myös todennut, että meillä on uusia prioriteetteja, jotka tulisi sisällyttää kohesiopolitiikkaan, mutta käsittääkseni meillä ei ole niin paljon tilaa uusille prioriteeteille, koska kohesiopolitiikka on rajoittunutta eurooppalaisessa budjetissa. Tarvitsemme kuitenkin synergiaa kansallisen budjetin kohdalla ja sitten ehkä yhdessä onnistumme tekemään enemmän. Ja suhteessa rakenneuudistuksiin tarvitsemme lisätoimenpiteitä kansallisista budjetista valtiotasolla, mutta tähän tarvitaan myös lisäharmonisointia kansallisten uudistusohjelmien ja operatiivisten ohjelmien välillä, sillä kansalliset ohjelmat valmistellaan kolmenvuotiseksi ja operatiiviset seitsemänvuotisiksi. Harmonisointi ei ole helppoa ja säilyttää synergiaa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon ja sitten eh, edustaja Nilsson. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on ihan eh, eh, yksinkertainen konkreettinen kysymys komission jäsenelle. Ilahduin nähdessäni tässä kertomuksessa maininnan siitä, että on yhdet yhtenäiset säännöt kohesiopolitiikalle ja sen rahoitukselle. Hienoa. Mutta kun me tiedämme, kuinka paljon EU-hankkeisiin liittyy byrokratiaa, ja tämä byrokratia on itse asiassa pääasiassa luotu jäsenvaltioissa niiden omien hallintoviranomaisrakenteiden kautta, niin hyväksyttekö te sen, että jäsenvaltiot itse asiassa omilla toimillaan ne lisäävät byrokratiaa, vai tuletteko olemaan tiukkoja jäsenvaltioita kohtaan? Just... Kiitos kaikille puhujille. Annan puheenvuoron suoraan komission jäsenelle, jotta hän voi vastata kysymyksiin. Tämä on monia tärkeitä asioita, joten tämä ei liene helppoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon erittäin hyviä ajatuksia, erittäin hyviä ehdotuksia ja sehän oli juuri tämän kokouksen tavoitteena, että kuulen teitä, kuuntelen teitä ja niin kuin sanoin, ja näin voin vastata nyt suoraan siihen kritiikkiin, jota esitettiin konkretian puutteesta ehdotuksessa, niin äh, minähän äh, totesin, että komissio tulee tekemään talousarvioehdotuksensa toukokuussa 2018 ja tämä keskustelu on nyt alkanut ja vuoden lopulla tulemme käynnistämään äh, laajan julkisen kuulemisen kohesiopolitiikan tulevaisuudesta ja tietenkin rohkaisen kaikkia osallistumaan siihen Regin jäsenet, Koterin jäsenet, olette tärkeimpiä kumppaneitamme, koska te teette tätä työtä. Ja teillä on niin kovin paljon ehdotuksia ja ajatuksia. Kysymyksiä oli valtavan määrä, vastaan niistä joihinkin, kaikkiin en pysty tässä vastaamaan, mutta yhteenvedonomaisesti kuitenkin. Se, mitä edustaja Van Nistelrooy alussa sanoi, on kuin motto. On toimittava, ei saa jäädä odottamaan ja tämän tulisi kyllä olla meidän mottomme nyt tulevina kuukausina, koska ilmeistä on, ettei voida jatkaa niin kuin tähän asti aina ennen monivuotisen rahoituskehyksen julkaisemista keskustelua käydään paljonkin, mutta tällä kertaa tilanne on toisenlainen. Eli kaikki Euroopan parlamentin ajatukset, ehdotukset, samoin alueiden komitean koterin ehdotukset ovat kyllä hyvin, hyvin tervetulleita. Ja nyt voisin vastata tähän kysymykseen N plus niin uuden aikaistamisesta kyllä välillä olemme olleet hiukan liian tiukkoja ja se valtioiden suhteen välillä liian joustavia. Ja meillä oli tämä plus kaksi tarkoitettu kannustimeksi, mutta nyt voidaan tällainen uusi sääntö ottaa voimaan, koska se keskeisesti nopeuttaisi juuri täytäntöönpanoa ja kulkisi näin käsi kädessä strategisempien ohjelmien kanssa. Ja edustaja Van Nistelrooy, olette oikeassa siinä, että se toimi, koska siinä oli kyse kolmesta vuodesta ja kaikki ongelmat, joita meillä oli kohesiopolitiikassa, aina sanottiin, että nyt aikaa on vain vuoteen 2023 ja monissa jäsenvaltioissa tilanne on sellainen, että ei ole uusia hankkeita esimerkiksi liikenneinfrastruktuurin alalla, koska kaikki laitettiin tähän kolmen vuoden määräajan sisään. Eli jos me painostamme jäsenvaltioita, ne saavat kyllä aikaan, mutta jos niillä annetaan enemmän aikaa, niin sitten ne viivyttelevät ja ajattelevat, että hoidetaan tämä sitten myöhemmin. Ja tästä syystä mm, täytäntöönpano myös on hidasta. Me olemme käynnistäneet täytäntöönpanon on ennakkomaksuja, sitten on aikaa vuoteen 2020, sitten aikaa vuoteen 2023, joten olisi kyllä hyvin tärkeää nyt osoittaa, että on kansalaisten edun mukaista toimia. Komissio tekee kovasti työtä, Euroopan parlamentti tekee työtä, regivaliokunta tekee työtä, Koter tekee työtä, mutta entäpä jäsenvaltiot? Tätä minä kysyn. No niin. N plus kolme katson, että olisi tärkeää pohtia tätä todella Zakare tietenkin eroja on myös historiallisesti idän ja lännen, pohjoisen ja etelän välillä. Ja meidän täytyy tietenkin puuttua kaikkiin näihin asioihin. Ja minä voin tietenkin puhua tästä aluealoitteesta, koska mm, aika paljon te ja Kotolino Damato kysyi, että kun meillä on vähemmän kehittyneitä ja vähintään kehittyneitä aloitteita, alueita, joita todella aloitteidemme kautta haluamme tukea ja täytyy tehdä hyvin selväksi, että innovaatioihin ja tutkimukseen nämäkin alueet tarttuvat kyllä pelotta, mutta liian monet kansalaiset pelkäävät myös muutosta. Ja kun ajatellaan näitä alueita, jotka kohtaavat paitsi ihan näitä fyysisiä haasteita, myös, myös tunteisiin liittyviä haasteita näillä alueilla. On toki myös intoa käyttää tätä rahoitusta ryhtyä uusiin aloitteisiin, mutta huomattavasti vähemmän kuin muilla alueilla. Ja kyllä täytyy todella myös muistaa, että vähiten kehittyneet alueetkin tarvitsevat toivon kipinää, etteivät ihmiset masennu ja todella ähm, Tähän täytyy ehdottomasti puuttua. Kun puhutaan alueellisesta kohesiosta, johon tekin viittasitte, Sagar, Kotsolino, Namato ja muut, niin uskon, että meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota tähän ja myös tältä tällä ohjelmaa kaudella sellaiset äh, alueet, jotka eivät pärjää niin hyvin mm, muuto, muutosten tuulissa, mm, tarvitsevat apua. Äh, ja sitten alueiden tukeminen äh, myös teollistuneissa maissa Ähm, tukeminen rakennemuutoksessa. Me teemme komissiossa tiivistä yhteistyötä löytääksemme mahdollisuuksia innovaatioiden digitalisoinnin ja näiden kykyjen vahvistamiseksi. Politiikka on uudistettava ja on keskityttävä enemmän muutoksen tukijärjestelmiin, kuten erityisesti koulutus ja innovaatiot. Kotsolino, ähm, olen erittäin äh, huolissani niistä alueista, äh, joissa kasvu ei vaan käynnisty. Me kaikki oikein hyvin tiedämme, että te ja Damato tulevat, tulette alueilta, joihin olemme investoineet vuosien vuosien ajan äh, havaitsematta kuitenkaan kunnollista kasvua. Uh, ja Vuosikymmeniähän tätä työtä on tehty ja minä todella uskon, että tarvittaisiin erityinen, erityisiä hankkeita näitä vähiten, näille vähiten kehittyneille alueille, koska mehän lähdemme tietenkin alhaalta ylöspäin liikkeelle ja joitain tuloksia nähdäänkin yleensä, mutta sitten on alueita, joilla tuloksia ei kerta kaikkiaan saada aikaan ja näillä alueilla vaaditaan ehdottomasti rakenneuudistuksia, koska pelkät investoinnit eivät tässä kokemuksemme mukaan äh, saa aikaan tuloksia, jos ne ovat äh, vain irrallaan muusta tulevaisuudesta, äh, muusta todellisuudesta ja kyllä tässä tarvitaan myös talouden hallintoa ja sen varmistamiseksi, että rahat käytetään tehokkaasti. Ja voin äh, vakuuttaa teille, että toiminnan täytyy tietenkin luoda kannustimia ja olla suhteellista ja tehokasta. Ja jäsenvaltiot äh, voisivat nähdä tämän äh, ehkä tällaisena myönteisenä kannustimena, eivätkä minkäännäköisenä rangaistuksena. Eli voitaisiin todella mm, hyvän makrotalouden toimista ja talouden ryhdistämisestä palkita jäsenvaltiota, eikä niinkään nähdä tätä tällaisena, tällaisena rangaistuksena me teemme työtä kaikissa jäsenvaltioissa sen välttämiseksi, että rahoitussahanat joudutaan sulkemaan ja tällä ohjelmakaudella me emme ole rahoitusta keskeyttäneet ollenkaan. Ja minä ymmärrän, että meillä Euroopan parlamentissa on jatkuvaa Ähm, raportointia myös on hyvin tärkeää, että te seuraatte tilanteen kehittymistä kaikilla eri alueilla ja omat äh, tutkimuksemme ovat osoittaneet, että äh, alhaisen työllisyyden ja alhaisen tuottavuuden alueet, vähiten kehittyneet alueet äh, ähm, eivät myöskään innovoi alueet, joita ollaan esimerkiksi älykkään eriytymisen strategian, erikoistumisen strategian puitteissa haluttu kovasti tukea. He eivät tätä tukea ole voineet saada otettua vastaan. meihän mm, meillä Euroopassa voi satoja piilakson kaltaisia alueita olla tai kopioita siitä, mutta esimerkiksi voisi olla vaikkapa maatalousmatkailua, maaseutumatkailua, tällaista kaikkea, joten on tärkeää todella puuttua näihin esteisiin, joita meillä on. Institutionaalinen kapasiteetti tietenkin myös liittyy näihin alueisiin, jotka kärsivät stagnaatiosta. Meillä on erilaisia tukijärjestelmiä myös mm, julkissa hallinnolle eh, ja tehokkuutta, läpinäkyvyyttä, eh, tilinpitoa, Äh, julkisten hankintajärjestelmien äh, uudenaikaistamistukea, korruption torjuntatukea, kaikkea tätä tukea meillä on tarjolla. Ja mielenkiintoinen ajatus tämä, jonka edustaja Bresso esitti Erasmus erasmus vaihto äh, kansanedustajille eri tasoilla. Ei tämä ole ollenkaan huono ehdotus mielestäni ollenkaan ole eri jäsenvaltiossa. Mehän, eh, tai minä tiedän, että aiemmin tällaista pyrkimystä on ollut, mutta vastustustakin oli, koska Erasmus eh, katsotaan aina eh, kuuluvan erityisesti opiskelijoille, jotta he voivat oppia toinen toisiltaan ja oppia uutta, mutta kyllähän meillä voi olla tällaista vertaistukea myös politiikan alalla. Toki toki. Eli miten parhaita käytäntöjä ja toimintaa voitaisiin mm, saada laajemmalle, laajemmalti tiedoksi. Ja tässä kun nyt on kovasti puhuttu kaupunkiagendasta, niin haluaisin vielä todeta, että me olemme erittäin innostuneita menemään tässä vielä pidemmällekin, mutta tässä haluan muuten vielä kehua Amsterdamin pormestaria, joka poistui keskuudestamme äh, viime viikolla. Äh, haluan todella kunnioittaa hänen muistoaan. Hän teki hyvin paljon, eikä varmastikaan agenda olisi ilman äh, herra van der Laanin panosta sillä tavalla kuin se nyt on. En tiedä tunsitteko hänet, mutta hän oli todella mitä, mitä mielenkiintoisin äh, ihminen, äh, erinomainen, erinomainen pormestari, teki komission kanssa, meidän kanssamme yhteistyötä tämän äh, kaupunkialue urbanin agendan alalla. Ja lähiviikkoinahan tästä on sitten tulossa myös kertomus. Halusin todella sanoa Van der muutaman sanan kunnioittaa hänen muistoaan. Hän oli todella, todellinen tukipylväs meille myös komission sisällä, kun tätä Urbania-agendaa ajettiin. Ja tehän tiedätte, että hän kirjoitti kirjeen Amsterdamin kansalaisille saatuan selville, että hän on sairastunut ja hän oli todella rohkea, hän puhui suoraan kansalaisten kanssa ja sanoi heille, että pitäkää huolta toinen toisestanne, pitäkää huolta tästä hienosta kaupungistamme. Sitten ruotsalainen edustaja kysyi haavoittuvassa heikossa asemassa olevista kansalaisista, ikääntyneistä kansalaisista, maahanmuuttajista. Mehän todella rohkaisemme jäsenvaltioita käyttämään äh, käytettävissä olevaa rahoitusta paitsi maahanmuuttokriisi hetkellä myös se integraation vahvistamiseksi, koska ilman kotouttamistoimia äh, tulevaisuudessa äh, maanosamme on kuin ydinpommi. Joten meidän on todella ryhdyttävä välittömiin toimiin, jotta ihmiset kotoutuvat, oppivat kieltä, pääsevät kouluun, meillä on sosiaali, agendaa ja niin edelleen. Ja kollegani Avramo Puulos tekee tietenkin työtä. Sitten Van Mittenburgin kysymys. Tähän oikeastaan jo vastasinkin. Tämä oli hyvin tärkeä asia ja tärkeä hetki, kun rajat ylittävää viestintästrategiaa julkaistiin yhdessä agendan kanssa, niin nämä ovat kyllä tällaisia todellisia saavutuksia. Ja ensi viikolla sitten syrjäisimpien alueiden tiedonanto ja ylipäätään merkitysalueen politiikalle, joten me tämän yhteisrahoitusasian nostamme esiin ja minun mielestäni korkea yhteisrahoitusosuus erityisesti vaikeana talouden aikana on tärkeää ja meidän täytyy arvioida tätä kysymystä. Tiedän, että tällä hetkellä jäsenvaltioille se ei ole kovin miellyttävää, mutta meidän täytyisi kyllä tässä nyt pyrkiä tällaiseen omistajuuteen, sitoutumiseen ja näin ehkä voitaisiin saada myös sitten tuota täytäntöönpanoa nopeammaksi. Ja ajatellaan viime vuosien viestintää. Olemme vuosia, kuukausia tehneet työtä tämän politiikan parantamiseksi. Tehän tiedätte, että Maltan puheenjohtajakaudella esiteltiin jäsenvaltioille seitsemän mahdollista äh, ehdotusta pelkialaisen kollegani Marian Täisenin kanssa, jotta näkyvyyttä saataisiin parannettua ja olen alueiden komitealle tästä kohesioallianssista hyvin kiitollinen, koska nyt on todella korkea aika meidän ja myös edunsaajien, opettajien, lääkärien, äh, hankkeidemme edunsaajien puhua EUn, EU-hankkeiden lisäarvosta. Tämä on hyvin tärkeää. Ja eurobarometrihan osoittaa, että kun ihmiset ovat kuulleet kohesiopolitiikasta 780 prosentilla heistä on hyvin myönteinen suhtautuminen siihen, mutta kun 70 prosenttia ihmisistä ei ole kohesiopolitiikasta kuullutkaan, niin äh, siksi kun äh, mennä, menee vaikkapa kouluun tai ajaa moottoritiellä, ei tiedä, että kyse on Euroopan unionin rahoittamasta toiminnasta ja vanalle tästä äh, energiasiirtymästä, ilmastonmuutos, energiarahoitus, uusiutuvat energialähteet. Sefcovicin Kalnieten kanssa teemme yhteistyötä ja mielestäni mm, planeetalle planeetallemme Euroopalle on hyvin tärkeää ottaa johtoasema COP22 erityisesti nyt, nyt kun Yhdysvallat on vetäytymässä yhteistyöstä, mutta voitte olla varmoja siitä, että me teemme työtä matala hiili, hankkeiden puolesta, energiasiirtymän puolesta ja rohkaisemme jäsenvaltioita käyttämään niin paljon rahaa kuin niillä energiatehokkuus kuorissaan on. Sitten uusista indikaattoreista käyty keskustelua kolmen vuoden ajan. Regi valiokunnassa ja BKT per capita, eihän tämä nyt ole mikään ihanne tilanne, mutta tästä on kuitenkin sovittu. Ja näin ollen viime kaudelta tiedämme, että BKT per capita ei ole ainut indikaattori eikä Äh, anna kaikkea tietoa, mutta kuitenkin äh, käsitystä realiteeteista. Ja jos nyt puhutaan muista indikaattoreista, jotka ovat tärkeämpiä elämän äh, laadulle, sosiaalinen inkluusio, köyhyys ja niin edelleen. Täällä Belgiassa BKT per capita on hyvin korkea, mutta on muun muassa paljon alueita, joissa on hyvin korkea työttömyys ja paljon köyhyyttä. Joten on tärkeää pohtia tätä kyllä ja haluaisimme tutkia vaihtoehtoja. Teemme yhteistyötä Maailmanpankin ja OECDn kanssa ja haluamme tehdä yhteistyötä myös teidän kanssanne sen tarkastelemiseksi, että voidaan parantaa indikaattoreita, jotka sitten myös johtavat näihin allokaatioihin jäsenvaltioille. Tätä työtä tullaan tekemään jatkossa. Ja kun puhutaan työttömyyden torjunnasta, niin kaikki sosiaalirahastot tekevät tätä työtä ja se on meidän päätehtävämme. Katane, haluan kiittää teidän optimistisista sanoistanne, mutta niin kuin sanoitte, maat, joiden nämä julkiset investoinnit ovat hyvin riippuvaisia, jopa 50 prosenttisesti meidän rahoitustamme, niin puhukaamme nyt suoraan me olemme tässä nyt keskenämme, kyllä tähän politiikkaan kohdistuu hyökkäyksiä, on uusia haasteita ja on monia kysymyksiä, jotka ovat vielä vailla vastausta. Me emme esimerkiksi tiedä, miten Brexit-neuvottelut päättyvät ja mm, me emme tiedä, miten tämä rahoitusvaje saadaan hoidettua. Meillä on maahanmuuton kaltaisia haasteita, turvallisuus, niin sisäinen kuin ulkoinen, eurooppalainen armeija ja kyllä meidän täytyy olla kunnianhimoisia niin, että budjetti pysyy vähintäänkin samalla tasolla, mutta samalla oltava realistinen. Jos me emme ole kunnianhimoisia, niin jos emme tee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen tarkastelemiseksi, miten omia varoja voitaisiin vahvistaa, ja jos tätä rahoitusvajetta ei saada täytettyä, niin ehkä kohesiopolitiikka joutuu leikkausten kohteeksi, mutta me ja minä teemme kyllä todella kovaa työtä ja taistelemme tämän kohesiopolitiikan EU-rahoituksen tason säilyttämisen puolesta. Joten nyt on aikaa torjua niitä ennakkoluuloja, että tämä politiikka olisi vanhanaikaista. Kyllä on totta, sitä ei ole uudistettu pitkiin aikoihin, mutta se on edelleen hyvin modernia politiikkaa ja nyt sitä täytyy sitten ää, uudistaa, jotta se vastaa uusimpiin haasteisiin. Niin sitten täällä puhuttiin vielä ex ante Se on itse asiassa aikaan saanut jo ihan käsin kosketeltavia ratkaisuja ja tarvit, sitä kyllä mielestäni tarvitaan myös tulevaisuudessa, mutta yksinkertaistettuna. Ja paikallisviranomaisten rooli on avainasemassa, koska hehän tuntevat kentän ongelmat parhaiten. Tarvitaan subsidiariteettia. Spiridon puhuitte myös nämä puheenjohtajana paikallisviranomaisten roolista. Tiedätte, että kyseessä on kumppanuussopimus. Meillä on strategia ja sopimus lähestymistavasta operatiivinen ohjelma, joka pyrkii tavoitteiden toteuttamiseen. Ja edustaja Bresso, kiitos teille kyllä yksinkertaistaminen on ollut minun prioriteettini. Meillä on yksinkertaistamista käsitellyt korkean tason työryhmä ja vielä tällä ohjelmakaudella tulemme jotain varmasti aikaan saamaan tälläkin saralla ja toivon, että Omnibus kolmikantaneuvottelut saadaan hoidettua menestyksekkäästi, joten sitäkin kautta saadaan hyötyä sitten. Mutta joka tapauksessa ensi ohjelma, ohjelmointikaudella tarvitaan vielä vahvistettuja ehdotuksia juuri yhden yhtenäisen säännöstön aikaansaamiseksi. Kiitoksia Kati Paras teidän ystävällisistä sanoistanne. Kyllä kohesiopolitiikkaa Kreikassakin on tarvittu poikkeuksellisissa tilanteissa. Me olimme paikalla, kun Kreikka tarvitsi apua, samoin olimme paikalla, kun Italia tarvitsi apua ja olen iloinen siitä, että niin Kreikka kuin Italiakin ovat saaneet luonnonkatastrofissa ja muuten apua, ja jäsenvaltiot ovat 95 prosenttisesti saaneet tukea uudelleen rakentamiseen, joten meidän täytyy olla joustavia, jottei tule tällaisia pitkiä menettelyjä, joissa asiat eivät etene. Sitten ja täältä puhuja onkin poistunut jo, niin voin ehkä teille kaikille vielä sanoa, että voidaan nähdä, että täytäntöönpano on tällä ohjelmakaudella nopeutunut kentällä myös mm, EAKRssa noin 40 prosenttia ohjelmista tai hankkeista on jo saatu hyväksyntätasolle ja tietenkin on varmistettava, että täytäntöönpano pysyy tällä tasolla kestävästi ja nyt olemme tunnistamassa ohjelmia, e, jotka joissa täytäntöpano ei toimi näin hyvin ja tarkastelemassa, mitä asialle voitaisiin tehdä. Sitten vielä viimeinen kysymys, niin on, tehän tiedätte, että olen hyvin, hyvin valmis tekemään kaiken tarpeellisen, jotta tarpeettomista säännöistä päästään. Ja tätä keskustelua käyn monien jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on yli 600 määräystä ja 2000 sivua ohjeistusta tietyissä jäsenvaltioissa, kun ne eivät tienneet, miten teidän asetustanne tulisi tulkita. Niin, teidän asetuksenne, koska tehän sen olette valmistelleet, joten minä todella uskon, että täytyy tehdä selväksi, että seuraamuksia kyllä tulee ja täytyy olla tiukka jäsenvaltioille, koska – ne pyrkivät varmistamaan selustansa niin kertakaikkisen täydellisesti, että se menee liian pitkälle. Kohtaan tämä menee siihen, että rakennerahastoja elävät edunsaajat halua enää edes ottaa käyttöön, koska asia on liian monimutkaista kertakaikkiaan ja vaikeaa, joten minä en, en, en kyllä tätä ymmärrä ja mielestäni ei ole ollenkaan ymmärrettävää, että tällä uudella vuosituhannella on hankkeita, ää, ää, joissa on 7000 sivua tausta-asiakirjoja. Ja nyt pyydämme todella, että jäsenvaltiot myös hoitavat asiat niin, että hakemukset voi tehdä sähköisesti ja niin edelleen. Joten yksinkertaistaminen on meillä todella tapetilla ja tietenkin eriyttäminen on myös hyvin tärkeää. Onhan se nyt eri asia, jos julkinen investointi on 5 prosenttia tai 60 prosenttia osuudeltaan ja täytyy katsoa, että miten tämä nyt sitten hoidetaan. Meillähän on tilintarkastustuomioistuimen kanssa hiukan erilainen linjaus. Me katsomme, että tarvitaan hiukan eriyttämistä liittyen siihen, kuinka iso maksuosuutemme on, mutta me tulemme nyt erityisesti keskittymään lopputulokseen ja edunsaajien tulisi käyttää enemmän aikaa itse asian hankkeen täytäntöönpanoon eikä paperityöhön ja byrokratiaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikesta. Yksi asia tässä nyt on selvä, nimittäin se, että kohesiopolitiikkaa pyrkii vähentämään eroja alueiden ja jäsenvaltioiden välillä. Se auttaa alueita taloudellisesti, sosiaalisesti, mutta poliittisesti mielestäni on hyvin tärkeää, että ymmärretään ja ymmärrätte ja ehkä itsekin ajattelette samoin kuin minä, että kohesiopolitiikka on todella se liima, joka pitää Euroopan kasassa tänä päivänä. Ja nyt kun ajat ovat vaikeat, voimme yhdessä osoittaa, että teemme työtä 500 miljoonan eurooppalaisen puolesta, heidän kaupunginjohtajiensa puolesta, heidän pk-yritystensä puolesta ja kansalaistemme puolesta. Kyse ei ole meistä, Brysselin byrokraateista, ei, vaan kyse on 500 miljoonasta Euroopan kansalaista. Kiitos. Okay, thank you. Thank you very much, commission. Kiitos komission jäsen. Kiitos yksityiskohtaisista vastauksista. Tämä oli hyvin hedelmällinen keskustelu. Kiitos kaikille KTR-valiokunnan e jäsenille, kiitos kaikille aluevaliokunnan jäsenille. Päätän yhteisen kokouksemme, mutta ennen sitä annan puheenvuoron herra Osvaldille, jotta hän voi esittää päätelmänsä ja päättää kokouksen. Kiitoksia niin hyvin lyhyesti, koska tässä nyt ollaan miltei tunti myöhässä. Halusin vain sanoa, että tässä on paljon ajatuksia. Mm, haluan kuitenkin todeta sen, että kaikki olemme kohesion ystäviä. Ja voitte internetsivustolta katsoa Cohesion Alliance-sivulta tätä lisätietoa. Kiitoksia hyvin paljon komissaari. Kiitoksia kaikille teille, jotka jäätte tänne. Ja saan nähdä tästä, että Ennen seuraavaa kokoustamme varmasti voimme päättää siitä, että saamme aikaiseksi järjestää kokouksia useammin, koska niin paljon aiheita on käsiteltävänä. Jotta jos sopii, kutsuisin teidät kaikki täksi illaksi eräseen tilaisuuteen. Se vetän hieno esitys. 24 hanketta. vain niistä ja minä ilmoitamme palkinnon saajat. En kuka voittaa, mutta on sataa hanketta, jotka on valittu. Ja voin sanoa teille, että ne tulevat jotain ympäri Eurooppaa. Kävin eilen näillä esittelypisteillä. Kaikki siis tervetuloa kello seitsemän tuohon aukiolle. Se on myös viihdettä. Ja sitten myös nuo kaikkien innovatiivisimmat ja luovimmat hankkeet, jotka saavat palkinnon varmastikin hieno ilta meille kaikille viettää yhdessä, että voimme juhlistaa kohesiopolitiikkaa aukiolla kello seitsemän. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Tästähän tulee sitten mukava päätepäivälle ja nyt työt jatkuvat. Kiitos oikein paljon. Kiitos osallistumisestanne ja me jatkamme regivaliokunnan kokousta. Thank you.

Dear ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin äh, regivaliokunnan jäseniä asettautumaan täällä paikoilleen. Okei. No niin. Nyt voimme jatkaa esityslistan käsittelyä. Nyt kyse on äh, Regi-valiokunnan kokouksesta. Ja mm, meille esitellään nyt tutkimus, jonka politiikkaosasto B on teettänyt liittyen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian rahoitusvälineisiin. Jokin aika sitten hän eh, Regi pyysi, että kyseinen osasto B teettäisi tutkimuksen näistä rahoitusvälineistä. Ja niin kuin tiedämme, täytäntöönpano on ollut aika hidasta 2014-2020 kaudella. Ja tutkimuksen oli tarkoitus... Nyt pyytäisin hiljaisuutta salien. Kiitos. Niin, tämä tutkimus tarkasteli tietoja myös aiemmilta kausilta ja lainsäädäntöpuitteet, jotka olivat 2007-2013 voimassa käsittelevät kolme aihealuetta, kaupunkialueiden kehitys, pk-yritysten tuki ja energiatehokkuus uusiutuvat energialähteet. Tutkimuksessa tarkasteltiin rahoitusvälineiden käyttöä energiatehokkuudelle ja uusiutuville. Ja johtavat tutkijat Fiona Wishlade ja toivottavasti tämä nimi nyt meni sinne päin. Ja Rona Michi, jotka molemmat edustavat Strathclyden yliopistoa ja Eurooppa-politiikkatutkimuskeskusta siellä esittelevät meille nyt tämän tutkimuksen. Aikaa ei ole paljon. Ensin kuulemme esityksen ja sitten käydään keskustelua regivaliokunnan edustajien kanssa. Hyvät rouvat, olkaapa hyvä, kuka aloittaa. Uh, good morning and, uh, thank... Hyvää huomenta ja tai siis hyvää iltapäivää. Uh, thank you very much, Mrs. Mikielova, for the... Aamupäivää. Kiitos, rouva puheenjohtaja, että esittelitte meidät. Kiitos kutsusta tänne pitämään tämän esityksen. Kiitos, että pyysitte meitä ylipäänsä tähän, tämän tutkimuksen tekemään. Tietääkseni se on teille jo jaettu, joten tämä on vain lyhyt esitys, jossa käydään läpi suurimpia löydöksiä ja tiivistetään avainasiat tuosta raportista. Mitä tulee esityksen rakenteeseen, ensinnäkin kuvailen hieman taustaa ja asiayhteyttä. Toiseksi haluaisin kertoa miten paljon kohdalla on tuettu energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä. Erityisesti haluan puhua rahoitusvälineistä kolmanneksi, siitä miten rahoitusvälineitä pannaan täytäntöön käytännössä. Ja puhun esimerkkeistä, joita meillä on ollut käytössä myös kertomuksessa ja sitten puhun haasteita, joita on kohdattu ja mitä tästä on opittu. Ja ihan loppuun vielä pari kommenttia siitä, miten rahoitusvälineet ovat toimineet ja mitä suosituksia voimme antaa. Eli poliittinen tausta tässä on melko monimutkainen. Ensinnäkin kolme yhteenliittyvää poliittista aihetta, jotka ovat itsessäänkin jo monimutkaisia. Ensinnäkin Euroopan 2020 aloite, johon kuuluivat tavoitteet, että lisätään uusiutuvien energialähteiden osuutta ainakin 20 prosenttiin kulutuksesta ja sitten, että saataisiin energiansäästöjä ainakin 20 prosenttia. Ja 2030 vuoden osalta nuo tavoitteet ovat jopa kunnianhimoisempia. Toiseksi korostetaan rahoitusvälineitä EU-politiikoissa. Rahoitusvälineillä on useita hyötyjä suhteessa avustuksiin ne voivat parantaa investointiin, laatua ja myös kustannustehokkuutta, ja ne luovat kestävämpiä politiikkoja. Kuitenkin niiden täytäntöpano voi olla melko haastavaa käytännössä. Kolmanneksi eri rahastojen rooli, kun tuetaan vähähiilisen talouden kehittämistä. Tämä on uusi osapolitiikka, johon kuuluu se, että otetaan mukaan eri sidosryhmät sääntelykehyksessä – joka on jo itsessään jo melko monimutkainen. Jos katsotaan, mikä tehokkuus ja uusivertainen politiikka on tärkeää muistaa, että se yhteydet vaihtelevat voimakkaasti valtiosta toiseen. On merkittäviä eroja Euroopan ilmasto sairaiden välillä. Se vaikuttaa asian kuten muassa energian kulutukseen rakennuksissa, jotka kuluttavat eniten energiaa Euroopassa – sitten luonnonvarat, tilanteet vaihtuvat tässä huomattavasti ja tämä vaikuttaa siihen, mitä voi käyttää tuulta, aurinkoa ja vesivoimaa. Sitten rakennuspolitiikat vaihtelevat maittain. Rakennuskanta Keski-Itä-Euroopassa on sellaista, että usein ne ovat hyvin energiatekultaan alhaisia. Sitten talouden rakenne vaikuttaa myös siihen, miten energiansäästöjä voidaan tehdä. Ja hallinnolliset kapasiteetit panna täytäntöön, mitä ei edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden osuutta myös vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä ja jopa niiden sisällä. Osittain näistä asioista johtuen energiatehokkuustilanne on monimutkainen ja pirstaloitunut ympäri Eurooppaa. Ja tässä on useita eri rahoituslähteitä ja virastoja EU-tasolla, kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla. Ja jos teillä nyt on teksti edessänne, kertomus sivulla 28 näette esimerkin siitä, mitä toimijoita on esimerkiksi Saksassa läsnä. Tämä antaa kuvan siitä, miten monimutkaista asiat voivat olla. On myös tärkeää huomata se, mitä, kuljeta, tai mitä menoja tarvitaan, jotta voidaan päästä tavoitteisiin komissio mukaan 100 miljardia vuosittain, jotta päästään energiatehokkuustavoitteisiin, niin sitten 60-70 miljardia, jotta päästään uusiutuvissa energianlähteissä asetettuihin tavoitteihin. EU-tasolla suurin resurssi energiatehokkuudelle ja uusiutuville energialähteillä ovat eurooppalaiset rakenneinvestointirahastot. Sitten hieman yksityiskohtaisemmin, kuten näette kuvasta, huomattavasti tuo suunniteltu kulutus on lisääntynyt 2014-2020 välillä suhteessa 2007-2013 välillä – resursseja on lisätty lisää 7-13, energiakulutus on 12 miljardia, tai siis menot, se vastasi vain 4 prosenttia kohesiopolitiikan allokoinnista. 14-20 välillä aiotaan suunnitella yli 30 miljardia, joka vastaa yli 9 prosenttia kokonaismenoista. Sitten vielä tarkemmin energiatehokkuus, jota lähteet siinä nähdään siirtymiä kahden aikavälin välillä, eikä vain liittyen kokonaismenotasoon. 7-13 välillä rahoitusvälineet, joiden tavoitteena oli parantaa yrityskuluttajan alusta lähteä, niitä käytettiin kymmenessä valtiossa kuitenkin. Rahoitusvälineitä käytettiin oikeasti enemmän sillä. Useat kaupunkihankkeet myös tukivat energiatehokkuutta. Kuitenkin vain pieni osuus energiatehokkuusvaroista käytettiin rahoitusvälineiden avulla noin 4 prosenttia. Suurin osa tuista tuli avustusten muodossa. 2015 loppuun mennessä 467 miljoonaa euroa maksettiin rahoitusvälineille, mutta vain puolet tuosta oli itse asiassa päässyt hankkeisiin asti tai loppuedun saajille. Kuitenkin oli uusi tiivistelmäkertomus, joka julkaistiin viime viikolla, ja sen mukaan tuo sulkeminen oli parempaa kuin mitä on ennakoitu tuossa. Sitten aikaväli 14.20, no silloin energiatehokkuuteen uusi pitää käyttää lähes kolme kertaa enemmän rahaa. Lähes 20 jäsenvaltiota aikoo käyttää rahoitusvälineitä, jotta se pääsee vähähiiliseen talouteen. Ja yli 3,7 miljardia euroa on korvamerkitty tätä varten – joten noin kahdeksan kertaa enemmän kuin aikaisemmalla välillä. Huomattava lisäys siis. Kuitenkin ensimmäinen kertomus rahoitusvälineistä ja sen täytäntöönpanosta tällä uudella aikavälillä osoittaa, että edistys on ollut hidasta. 2015 loppuun mennessä vain 34 miljoonaa oli päässyt loppujen käsiin. Kuitenkin tämmöisen vasta toinen ohjelmointikauden vuosi ja lisäedistystä on odotettavissa seuraavassa kertomuksessa, joka pitäisi julkaista myöhemmin tänä vuonna. energiatehokkuuden ja uusiutuvien tukeminen liittyy omakkaasti siihen, että tässä hankkeet ovat luonteita monilla, monenlaisia rahoitusvälineitä tai rahoituskansta keskittyvät yhteen neljään osa-alueeseen, energiatehokkuus ja rakennukset, energiatehokkuus ja julkiset rakennukset ja tilat, mukaan lukien katuvalot muun muassa, se, että investoidaan tuosta energiatehokkuuteen ja uusiutuviin infrastruktuureihin, ja sitten, että investoidaan uusiin teknologioihin energiatehokkuutta ja uusiutuvia varten. Kukin näistä tyypeistä, no niin silloin luontomasta ovat eri markkinat ja ominaisuudet ja eri toimintalogiikat. Esimerkiksi kotitaloudet eivät välttämättä halua investoida energiatehokkuustoimiin, koska tämä on pitkän aikavälin toimintaa ja innovatiiviset firmat saattavat kohdata ongelmia, kun ne haluavat saada rahoitusta, koska tähän liittyy riskejä ja tilanne on monimutkainen, kun hankkeita tarvitaan arvioida. Eli erilaisia esteitä hankkeiden rahoitukselle esiintyy. Sitten rahoitusratkaisut myös vaihtelevat lainat saattaa olla väline, kun investoidaan rakennuksiin, niin tämä saattaa olla hyvin standardoitua tuotetta, jota tarvitaan vähittäispankin kautta toisaalta. On, tarvitaan erityistuotteita, kuten infrainvestointeihin ja riskipääomainvestointeihin, firmahin, jotka kehittävät innovatiivisia tuotteita. tutkimme useita esimerkkejä rahoitusvälineistä, joita käytetty viimeisen kauden aikana. Viro ja Slovakia panivat täytäntöön molemmat remontointihankkeita, jotta voitaisiin asentaa koteihin energiatehokkaita materiaaleja, kuten eristeitä. Ja kuten huomaatte, paljon investointeja tehtiin ja ne ovat melko samantyyppisiä hankkeita kaikki. Toisaalta Espanjassa Fideis-ohjelma tukee melko mm, pakevallisia hankkeita, siinä mukavassa liikennehankkeita, aurinkopaneeleja, älyverkkoja, jotka liittyvät julkisiin tiloihin ja rakennuksiin. Ja yhdessä kuningaskunnassa tarkasteltiin välinettä, joilla investointiin pienyrityksiin, jotka ovat mukana innovatiivisissa hankkeissa. Ja tässä taas investointien määrä oli suhteellisen alhainen, joten tilanteet ja välineet poikkeavat toisistaan huomattavasti. Kaikki riippuu budjetista ja loppujen osaajista muun muassa. Sitten nykykausi. Tässä oli useita muutoksia, joka vaikutti rahoitusvälineiden toimintaan. No, kuulimme juuri aikaisemmin, että monet ovat valittaneet siitä, miten ohuet asetukset olivat vuonna 2007-13 ja toisaalta paljon yksityiskohtaisempaa sääntelyä laadittiin aikavälillä 14-20. Lisäksi komissiota on kritisoitu siitä, ettei se tarjoa tarpeeksi opastoa siitä, miten panna täytäntöön rahoitusvälineitä. Ja vastauksena komissio on laatinut useita asiakirjoja. Enemmän teknistä apua on tarjonnut myös mukaan lukien tämän alusta, joka perustettiin yhdessä Euroopan investointipankin kanssa. Ja täytäntöön vaihtoehtoja on useampia nämä OTS-välineet muun muassa, jotka tarjoavat kaavan, jolla voidaan käsitellä näitä kysymyksiä. Monin mielestä tämä on parannus tuosta aikaisemmin, mutta merkittäviä haasteita esiintyy yhä. Osa haasteista toistuu, säteilyenergiatehokkuutta ja uusiutuvan energian lähteitä. Jos ajatellaan yritysten rahoitusvälineitä, saamia rahoitusvälineitä. Erityisesti oikeudellinen kehys, sitä pidetään monimutkaisena. Opastusta saatiin melko myöhään, niin kuin nämä OTS-mallit. Ja osittain tästä syystä OTS-välineet ovat vaikuttaneet hyvin vähän täytäntöönpano ainakin tähän asti. tukikysymykset ovat myös olleet haastavia osittain siksi, että apu läsnä eri paikoissa sitten rahoitusvälittäjien valinta panemaan täytäntöön välineitä, no se on usein ollut ongelmallista. On epävarmuutta kysymyksiä, kuten muussa hankinnat. Sitten on muitakin haasteita, jotka ovat, ovat samoja kuin vähäisissä hankkeissa. Pitää muun muassa olla yhteyksissä eri sidosryhmiin, jotka eivät välttämättä tunne e- eri e- sääntöjä tai sitten on teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät vähäisiin investointeihin – sitten on myös haasteita, jotka ovat spesifejä rahoitusvälineille. Yksi on tällainen energiatehokkuutta ja lähtee Erityisesti se, että tarvitaan teknistä asiantuntijuutta ja jotka ovat päteviä. Niitä ei ole helppo löytää sitten. Jotkut edunsaajat välttämättä halua käyttää rahoitusvälineitä näissä, näillä olla ja pikemminkin he pitäytyvät avustuspohjaisissa tukiohjelmissa. Kuten tutkimus osoittaa, niin tavoitteiden välineitä on käytetty energiatehokkuutta jos lähteitä varten on melko pakevalaista, joten oikein, oikeudenkäyttöalueelta toiseen soveltamisala vaihtelee. Kuitenkin voimme osoittaa, että tästä voidaan ottaa opiksi. Laajalta katsoen ensinnäkin on tärkeää kehittää ja edistää laaja visiota, joka ostaa se, miten hankkeet voivat edesauttaa kestävää kehitystä ja näin ollen hankkeen voidaan edistää helpommin. Tästä on hyvät ohjelmat Virossa. Toiseksi valistustyö on tärkeä, ajatusvälineet, niitä voidaan joskus täydentää avustuksien kanssa, jotta voidaan tehdä toteutettavuustutkimuksia. Kolmas asia, pilottihankkeet ovat tärkeässä roolissa sen myötä politiikka on hieno hienosäätää kokeilujaksoa varten, jotta se on paremmin räätälöity tiettyihin olosuhteisiin. Neljänneksi tarvitaan joustoa. Useat tapaustutkimukset osoittavat, että muutos tapahtuu ja koska olosuhteet muuttuu huomattavasti täytäntöpanon aikana, niin on tärkeää sopeutua investointistrategiassakin. Viides asia alueelliset omin, erityispiirteet pitää ottaa huomioon, jotta kulttuuri ja talous voidaan huomioida. Lopuksi, no joskus on hankala oppia tilanteesta eri maiden välillä, mutta kuitenkin tärkeää oppia aikaisemmista ohjelmointikausista saman jäsenvaltion sisällä. Tämä liittyy sekä energiasektoriin että myös laimaatikkiin. voidaan huomata, että kokemukset täytäntöpanosta parantuvat ajan myötä. Sitten suorituskyky useista syistä, rasvusvälinen suoriutuminen, tehokkuus, joustavuuskysymyksessä on nostan hankala arvioida. Ensinnäkin on hankala mitata, miten menestyksekästä, minkälainen rahoitusväline on ollut. Toiseksi on myös hankala mitata, miten menestyksekästä tuki on ollut energiatehokkuudelle ja uusiutuville energialähteille, joten nämä kahden tuominen yhteen on erityisen hankalaa. Kolmanneksi nämä pitkät äh, aikavälit ovat sitä, että elinkaari on lyhyt äh, ja aina ei ole helppoa nähdä tuloksia lyhyellä aikavälillä. Sitten on myös kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten nämä mittarit soveltuvat, äh, erityisesti standardit, indikaattorit vetävälle analyysille. No, siinä tietyt rahoitusvälineiden edut saattavat jäädä huomioimatta. Esimerkiksi Viiroon ohjelma on nyt käyttämättä, koska siinä ei saatu aikaan rahoitusmarkkinoiden ohjelmille. No, tämä tyyppinen lopputulos ei tule näkyville standardoidussa indikaattoreissa. Tutkimus ei antanut sinänsä suosituksia, mutta Muutama ehdotus kuitenkin siitä syntyi. Erityisesti ajatus siitä, että rahast- tai rahaston elinkaari pitäisi irrottaa hankkeen tai ohjelman elinkaaresta, jotta rahoitusvälineitä voitaisiin käyttää joustavammin uusilla kausilla sen sijaan, että kentäköisesti ne suljettaisiin. Toiseksi tarvitaan sääntelyvakauden aikaa monet hallintoviranomaiset ovat oppineet ja tottuneet sääntöihin, niin olisi e- valitettavaa, jos tulisi radikaaleja muutoksia. Kuitenkin valmiuksia pitää kehittää ja komission pitää tukea tuota teknisen tuen myötä muun muassa. Lopuksi pitäisi olla laadullista ja hienostuneisuutta arviointia rahoitusvälineistä – tässä pitää mennä pidemmälle kuin mitä on aikaisemmin menty, jotta voidaan paremmin ymmärtää, mikä toimii ja mikä toimii hyvin ja mikä toimii paremmin kuin mitä on tähän asti. Kiitos. Thank you. Kiitos teille. Kiitokset äh, tutkimuksesta ja tästä esityksestänne tänään. Kollegat, nyt sana vapaa-aikaa. Ei ole paljon, 15 minuuttia, mutta jos joku haluaa esittää kysymyksen tai huomion, niin nyt on oikea hetki sille. Everything is clear. Um, anything? Eh, ja onko tiimillä mitään lisättävää? Um, I don't think so. Um, uh... No, Enpä usko, koska kyseessä oli tietysti tällainen lyhyt yhteenveto, mutta käsittääkseni yksi asia, joka on selkeästi tullut esille, on se, miten vaikeita nämä rahoitusvälineet ovat monille hallintoviranomaisille. Ja jo monimutkaisen asian lisääntyy vielä tekninen energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden kanssa työskentely, ja se tekee tästä kaikesta vielä monimutkaisempaa. Arviointipuolella mielenkiintoista voisi itse asiassa olla se, että saataisiin kvalitatiivisempi arvio sen suhteen, millä tavalla nämä välineet toimivat. Meillä aivan selkeä ajatusta siitä ei ole, mikä toimii, kun joko saadaan voittoa tai sitten saada sektorilta rahoitusta. Kaikki nämä indikaattorit eivät aina näe kaikkia niitä hyötyjä, joita mahdollisesti saadaan. Esimerkiksi Viron kyky kehittää markkinat lainoille tällä alalla tai tutkimus kodinomistajien keskuudessa, jotka olivat suhtautuvat myönteisesti elintason lisääntymiseen ja matalampi energialaskuihin, jotka olivat seurausta investoinneista. Tämänkaltaiset asiat vielä eivät näy näiden suoritusindikaattoreiden perusteella. Ja kun katsotaan kuningaskunnan järjestelyjä, pienyritys suuntautunut rahoitusväline, joka rohkaisee investointeja innovatiivisiin hankkeisiin. Se mahdollisti sen, että muitakin rahoituslähteitä saatiin ja niitä ei tuettu julkiselta puolelta, vaan yksityiseltä puolelta. Tämä on ikään kuin menestystarina, joka välttämättä ei heijastu tässä näissä standardisoiduissa suoritusindikaattoreissa. Uh, Tämä oli myös mielenkiintoinen seikka ja sitten kun kollegat ehtivät syventyä tähän tutkimukseen, niin varmasti kysymyksiä nousee esiin. Kiitoksia tästä esityksestänne, kiitoksia siitä, että osallistuitte kokoukseemme ja me jatkamme nyt vielä esityslistan käsittelyä. Koordinaattorien päätösten hyväksyminen Regi-valiokunnan jäsenet ovat saaneet tiedoksi koordinaattorien tekemät päätökset. Voidaanko ne hyväksyä? Kyllä, huomioita ei ole. Ja sitten muut asiat. Edustaja Kreel halusi ilmoittaa omnibus-paketin edistämisestä valiokunnalle, mutta voitte ilmoittaa minulle. No niin, minä tässä juuri katson ympärilleni, että kuinka pitkään tai lyhyesti minun tulee puhua, mutta onhan täällä paikalla jokunen varjoesittelijä ja te olette aina paikalla puheenjohtaja, mutta minä voin siis näin ollen puhua lyhyesti. Me Omnibus kolmikantaan neuvottelussa itse asiassa olemme edistyneet ihan hyvin komissioneuvosto ja me parlamentissa olemme kaikki kompromissihalukkaita ja tämä on nyt eh, johtanut siihen, että olemme hiukan liian nopeita. Nimittäin, jos olen oikein ymmärtänyt, niin budjetti- ja talousarvion valvontavaliokunta ovat huomattavasti hitaampia ja tämä saattaa aiheuttaa lähipäivinä meille ongelmia, koska tietyissä kysymyksissä voimme vain periaatteellisella tasolla, esimerkiksi mitä tulee rahoitus välineisiin tai tarkastuksiin, niin voimme vain periaatteessa sitten hyväksyä, että kyllä kunnossa, mutta sitten tätä täytyy vielä sopeuttaa neuvottelu tulokseen, joka liittyy suoranaisesti sitten varainhoitoasetukseen. No, katsotaan. Ehkäpä voin käydä tässä nyt nämä lyhyesti läpi. Ensinnäkin solidaarisuusrahasto. Tässä esimerkiksi ei ole sopimusta. Me halusimme menettelyä hiukan yksinkertaistaa. Neuvosto ei ole valmis tästä puhumaan meidän kanssamme kun varainhoitoasetusta ei vielä ole sopeutettu. Ja minä tulen huomenna sitten Greslen kanssa, eli pääesittelijän kanssa tapaamaan ja pyrin äh, saamaan asiasta, asian selvyyttä. Aluerahastosta ei kulttuuri- ja matkailuhankkeiden suhteen vielä ole myöskään sopimusta, vaikkakin kollegoille voisin todeta sen verran, että merkittävää. Loppaus on tietyissä jäsenvaltioissa tai niiden taholta aika kova. Ja komissio on meille todennut, että on lyöty lukkoon. Regivaliokunnassa on siis sovittu tietystä kynnysarvosta ja komissio sanoi, että 90 prosenttia kaikista hankkeista, jotka ovat jossakin pöytälaatikossa, jäävät tämän kynnyksen alle ja näin ollen ne, mm, mitä me saattaisimme sitten poikkeuksena hyväksyä, varmaan saadaan myös hoidettua ja siksi pitäisinkin kiinni siitä, että, kunnioitetaan parlamentin hyväksymää kantaa. Sitten on pari ongelmaa, joiden syyt ovat siinä, että käsittely eri jäsenvaltioissa on erilaista, esimerkiksi sen määrittely, mikä on edunsaaja, taikka rahoituselimet, koska Italialla on joka erityinen tilanteensa, mutta kyllä me tässäkin olemme ihan kompromissien tiellä. Samoin mitä rahoitusvälineisiin tulee, niin tähän mennessä on jo sovittu puheenjohtajavaltion ja parlamentin välillä erityisesti 30a-artiklan poistamisesta. Tässä kyse on siitä, että er- öljyrahastot palauttavat rahaa, jotta niitä voidaan käyttää, siis komissiolle, jotta niitä voidaan käyttää sitten ESIR-rahastoon. Ai niin, sitten unohdin muuten vielä mainita, että meillähän on tarkistuksia, jotka liittyvät pakolaisiin. Tämä yllättävää kyllä onkin osoittautunut aika hankalaksi. Sillä jos käyttäisimme sitä sanamuotoa, jonka me rekissä olemme muotoilleet, niin sitten esimerkiksi näitä vastaanottokeskuksia, joihin pakolaiset saapuvat, ei voitaisiin enää tukea, koska sinne saapuvilla henkilöillähän vielä ei ole mitään kansainvälistä statusta. Totta kai me, he, heidän on saatava tukea myös tässä vaiheessa. Sitten esimerkiksi yksin saapuvat lapset, ei heilläkään välttämättä tarvitse olla kansainvälisesti tunnustettua statusta, mutta luonnollisesti eri jäsenvaltioissa on sitten nämä omia toimintatapoja, joihin meidän ei tule puuttua, joten etsimme nyt vielä sitten sellaista sanamuotoa, että saamme kaikki hoidettua varjoesittelijöiden kanssa tulen tästä puhumaan, mutta nyt olen melkein kallellani komission alkuperäisen ehdotuksen hyväksymiseksi. Mutta puhumme tästä vielä. Sitten on joitain asioita, joita vielä ei ole selvitetty rahoitusvälineidenkin suhteen, muun muassa menetettyjen tukien kysymykseen liittyvä takuu tai sitten yhteis- rahoitus, jos kyse on Esirin ja Erin yhteisistä rahoituksista, kohesiopolitiikan rahoitusta pyritään selvittämään. No tästä ei komissio eikä myöskään neuvosto ole vielä selvillä vesillä. Täytyy katsoa, että jos saadaan jonkinnäköinen kompromissi aikaan. Sitten parlamentti hyvin itse varmasti ajattelee voivansa kaikille äh, sanoa, että mitä voidaan tehdä ja mitä taas ei. Ja näin ollen sitten rekissä hyväksyttiin tarkistus, joka antaa tilintarkastustuomioistuimelle tehtäväksi tiettyjen tarkastusten toteuttamiseksi ja äh, kertomuksen valmistelemiseksi ja oma oikeudellinen yksikkömme on meille nyt ilmoittanut, että parlamentilla ei tällaista toimivaltaa ole joten olen nyt siihen myös puuttunut. Sitten varsinainen kista kysymys, johon täytyy tietenkin pureutua, on hankkeiden näkyvyys. Mehän olemme äh, kokeneet, että meille kotopuolessakin aina sanotaan, että me, että me kylliksi viesti, tai viesti hyvin siitä, että mitä kaikkea Euroopan unioni rahoittaa, paljonko rahaa tulee EU budjetista ja siksi olimme tehneet tarkistuksen. Komissio ja neuvosto molemmat korostavat, että pitävät ajatusta erinomaisena, mutta että ei pitäisi mitään lähteä muuttamaan eikä nyt ainakaan mitään konkreettisia lukuja nimittämään esimerkiksi vähimmäissä talousarvio jotka ovat tietyn kokoisia. Ja tässä halutaan lisää selvyyttä. Käsittääkseni komissio on nyt tehnyt ehdotuksen, jossa meidän kantamme hyvinkin otetaan huomioon, mutta ei tätä numerojuttua. Ja jos tässä ollaan vakavissa, ja täytyyhän sitä nyt hyvän, olla, hyvän aika olla vakavissaan aikoina, kun Euroopan unioniin kohdistuu paljon epäilyksiä, niin täytyyhän meidän nyt olla tässä tiukkana. Ja huomenna kolmikantaneuvotteluissa me tästä puhumme, mutta tämä vaikuttaa kyllä olevan aikamoinen kiista kapula. Energiatehokkuus kysymyksessä olemme tehneet kantamme selväksi, mutta komissio ja parlamentti ovat samaa mieltä siitä, että tarvitaan yksinkertaistamista. Ja ehkäpä tämä tekee joistain asioista hiukan helpompia tulevaisuudessa. Niin tosiaan budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta kuulemaan saattavat omat kolmikantaneuvottelunsa päätökseen tuossa mahdollisesti tammikuussa ja se antaa tietenkin meillekin sitten aikaa vielä keskenämme keskustella ja edistää asiaa. Mutta kyllä minä olen aika, aika, aika iloinen siitä, että tämä hyvin tässä on edistetty. Kiitos paljon. Uh, Kiitos. Tämä on erittäin positiivinen viesti, sillä kyseessä on monimutkainen kokonaisuus ja on hankala, kun on nyt nämä yksinomaiset toimivallat ja samalla sitten pitää vauhtia yllä ja seurata sitä suuntaa, jonka budjettivaliokunta on antanut ja kontvaliokunta myös, joten meidän tulee olla joustavampia, mutta kiitoksia kovasti. Tämä on nyt sitten Regin kanta neuvotteluissa. Ja jatkamme tänään sitten vielä trilogien ja varastojen kokouksen kanssa vielä varastojen kokous ja trilogit. Siinä oli viimeiset tiedot, muut asiat olivat siinä, paitsi edustaja Nistelrooy ei ole paikalla, joten no sen takia ei ole mitään muita muita asioita. No niin, haluaisin muistaa teitä siitä, että seuraava kokous pidetään keskiviikko 22. päivä marraskuuta. Se alkaa kello kolmelta päivällä Ja sitten torstai 3. marraskuuta 9. alkaen aamulla. Tämä oli viimeinen viesti. Kiitos tulkeille tästä työstä. Kiitos. Tämä oli raskas aamukokous. Kiitos. Päätän kokouksen. Kiitos.